Meine, Meine Damen und Herren, please, perhaps we can... Hyvät naiset ja herrat, ehkä voisimme aloittaa. Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Hyvät naiset ja herrat, sydämellisesti tervetuloa. Aloitetaan esityslistan kohdasta yksi luonnoksesta. Teillä on kaikilla Der Besuch des Vorsitzenden des Ausschusses für Wissenschaft. Esityslista Yhdysvaltain edustajanhuoneesta suunniteltu tapaaminen ei onnistunut, koska Gordon ei voinut tulla paikalle ja koordinaattorille tämä tarkoittaa sitä, että voimme aloittaa koordinaattoreiden kokouksen heti kello viideltä. Jos muuten ei ole muutosesityksiä, voimme hyväksyä esityslistan. Kiitos. Muita ilmoitusasioita minulla ei ole. Pöytäkirjat on teillä asiakirjan joukossa. Voitte niihin palata, jos teillä on esitettävää. Muuten siirrytään pienimuotoisen kuulemistilaisuuden kaasun toimitusvarmuudesta. Vähän aikaa sitten päätimme järjestää kuulemistilaisuuden tästä aiheesta, koska halusimme vielä lähemmin tutustua tähän aiheeseen. Halusimme tarkastella komission ehdotusta erityisesti liittyen teollisuuspoliittisiin kantoihin. Olemme kutsuneet tänne vieraita asiantuntijoita. Ja lisäksi Meillä on vara Vidal Kvadras läsnä. Toivotan tervetulleeksi asiantuntijat. Herra Bolts paritettavasti ei voinut tulla, jos Mercer on hänen paikalleen. Sen jälkeen Ed van Bornen, Marcel Kramer ja professori Oliver Betsyke. Me olemme sopineet, että jokainen asiantuntija puhuu noin 10-15 minuuttia. Ja sitten voimme siis aloittaakin melko pian kuulemistilaisuuden, paitsi jos edustaja Vidal Quadras haluaisi vielä käyttää puheenvuoron. Ei, no hyvä. Siinä tapauksessa voimme siirtyä kuulemaan asiantuntijoita tässä järjestyksessä. Herra Michael Smeltzer saa ensimmäisenä puheenvuoron. Thank you very much uh, for this invitation. Kiitoksia tästä kutsusta. Olen täällä tänään Euroopan ähm, öljy- ja kaasusäätelijöistä. Työskentelen e-valvonnassa, e-controllissa, joka on Itävallan vastaava viranomainen. Tämä on hyvin erilainen äh, säätelijä sen vuoksi, että Itävallassa säätelijä on vallassa myös äh, jakeluvarmuudesta. Ja Itävallassa me olemme myös kriisien Eh, estämisestä vastuussa, joten meillä on myös tällainen kriisien välttämissuunnitelma ja samoin myös eh, suunnitelma valvonnalle. Ja tältä pohjalta minä sitten esittelenkin eh, aiheeni. Jos katsotaan nyt tätä tilannetta, siitä mitä on opittu viime tammikuusta, niin me näemme että on hyvin tärkeää, että meillä on toimivat sisäiset kaasumarkkinat. Ja me olemme nähneet, että varsinkin Itä-Euroopassa on markkinoita, jotka eivät ole eh, liittyneet liitossa toisinaan ja ongelmat ovat hieman äh, suurempia kuin niissä maissa, joissa markkinat äh, ovat äh, yhteydessä toisiinsa, koska silloin on paljon helpompaa saada aikaan joustava kaasujakelujärjestelmä. On erittäin tärkeää, että me voimme ostaa ostaa kaasua toisilta kaasun toimittajilta. Sen vuoksi tällaiset yhteiset markkinat ovat kaikkein suurin tae kaasun toimitus- ja jakeluvarmuudelle. Me olemme Itävallassa myös nähneet, että on parempi antaa markkinoiden säädellä itse itseään niin kauan kuin mahdollista sen vuoksi, että tällaisissa tilanteissa infrastruktuuri, operaattorit, löytävät itse paljon ratkaisuja ongelmille ilman, että ryhdytään hallitusten puuttumisiin. Sen vuoksi me uskomme, että on hyvin tärkeää antaa markkinoiden toimia omillaan mahdollisimman pitkälle. Mutta tämä merkitsee myös sitä, että täytyy olla myös hyvä katsaus siitä, kuinka paljon kaasua on varastoissa. Se tilanne, mikä meillä oli vuoden alussa, äh, ja se, millä tavalla Eurooppa siihen reagoi, niin on hyvin tärkeää, että reagoidaan nopeasti ja sen vuoksi on myös hyvin tärkeää tietää, mikä tilanne on eri maissa niin, että olisi tällainen äh, kattava kuva tilanteesta ja silloin voi myös suunnitella toimenpiteitä. Tärkeää on myös se, että maat tukevat toisiansa, joten ERGEG-ryhmässä me pidämme hyvänä komission ehdotusta uudeksi jakeluasetukseksi. On tiettyjä asioita, jotka ovat mielestämme tässä hyvin tärkeitä. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että meillä on selkeät määritelmät rooleista ja tehtävistä, mutta ei ainoastaan viranomaisille, jotka ovat mukana näissä hätätilanteissa, vaan kaikille muille markkinoiden osapuolille. Niin, että meillä on tällainen äh, ennaltaehkäisevä toimintasuunnitelma. Joten toinen tärkeä asia on sitten eh, infrastruktuuri ja eh, varastostandardit. Vuoden alussa me näimme, eh, tilanne ei ollut varsinainen kriisi, koska kaasua oli pohjoisessa osassa Eurooppaa. Kriisi oli enemmänkin siinä, että miten kaasu saataisiin toimitettua niihin maille, joilla oli ongelma. Sen vuoksi tämä infrastruktuuristandardi on erityisen tärkeä. Mutta täytyy tehdä ero infrastruktuuristandardin ja varastostandardin, jakelustandardin välillä. Ja on erittäin tärkeää kilpailun kannalta, että kaikilla jakelijoilla on samat mahdollisuudet kilpailla. Ja meidän mielestäni meidän täytyy myös saada selkeät äh, säännöt ja askeleet siitä, millä tavalla me saamme yhteisen ennalta ehkäisevän ohjelman. Palaan siihen, mitä aikaisemmin jo sanoinkin, eli markkinoiden tulisi toimia omillaan mahdollisimman pitkälle. Ja sitten vasta äh, hätätilanteessa hallitukset voivat puuttua tilanteeseen. Hyvin tärkeää on, että on myös tällainen ennaltaehkäisysuunnitelma ja hätäsuunnitelma. Itävallassa me olemme tällaisen valmistelleet vuonna 2006. Keskustelimme kaikkien markkinan osapuolten kanssa tällaisista ennaltaehkäisysuunnitelmista. Ja olimme todella iloisia siitä, että meillä oli tämä suunnitelma vuoden alussa sen vuoksi, että kaikki roolit, vastuut ja prosessit oli määritelty etukäteen jo tällaisessa hätäsuunnitelmassa. Ja ehdotus siitä, että koordinoitaisiin tällaisia hätäsuunnitelmia sekä Euroopan tasolla että paikallisella tasolla on, on hyvä ajatus. Kaasukoordinointiryhmässä sen rooli on myös tärkeä sen vuoksi, että tässä ryhmässä toimenpiteitä voidaan koordinoida ja tietoja voidaan vaihtaa. Sen vuoksi kaasun koordinointiryhmä on tärkeä. Se, missä meidän mielestämme vielä pitäisi hieman selventää tilannetta, niin uskomme, että kansalliset säätelijät voivat olla mukana valmistelemassa tällaista hätäsuunnitelmaa ja ennaltaehkäisysuunnitelmaa. Meillä on tiettyä kokemusta tässä Itävallassa markkinatilanne, säätelijät ovat hyvin lähellä markkinoita ja heillä on hyvä katsaus koko markkinoille ja sen vuoksi säätelijöiden mukanaolo voi olla hyvinkin hyödyksi. Mielestämme pitäisi olla myös tiettyjä selvityksiä tähän paluuvirtaukseen ja joillekin äh, verkoille ja putkille, äh, jotka on äh, liitetty tuottajan suoraan, jolloin silloin tätä reverse flow-toimintoa ei ole mahdollista ottaa käyttöön. Mutta ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä, varsinkin mitä me olemme nähneet Koillis-Euroopan e-, maissa, Kaakkois-Euroopan maissa. Sitten täytyy äh, myös katsoa, mikä tilanne on, että äh, jos äh, yksi maa hyötyy toisessa maassa tehdyistä investoinneista ja toinen ei, minun mielestäni tässä täytyy hyvin tarkasti katsoa sitä, että millä tavalla kustannushyötylaskelmat tehdään. Toinen asia, jonka me näimme tässä vuoden valussa, olisi sähkön tuotanto ja jakelu samoin kuin eh, keskustelu suojeluista asiakkaista, suojelu, suojeltujen asiakkaiden määrä pitäisi määrit, rajata hyvin pieneksi. Sähkön tuotanto ja jakelu on hyvin tärkeä kriteeri eh, nimenomaan kriisin hallinnalle. Kynnyksen pitäisi olla korkeampi myös tällaiselle yhdyskunta hätäsuunnitelmalle. Me olemme nähneet, että alueelliset hätäsuunnitelmat ovat usein tehokkaampia kuin Euroopan tason standardit. Jos mennään palaan nyt tähän reverse flow-investointeihin, ne ovat hyvin tärkeitä Euroopalle, johon jos me katsomme, kuinka paljon investointeja on tehty itäisessä Euroopassa ja vertaamme taloudellisia menetyksiä, joita on näissä maissa tehty, joita julkiset viranomaiset ovat ilmoittaneet. Silloin me puhumme 7-8 miljoonasta eurosta, joten nämä investoinnit ovat hyvin tärkeitä sen vuoksi, että ne eivät ole niinkään suuria investointeja, mutta ne ratkaisevat hyvin tällaisia ongelmatilanteita. Mitä muita voidaan, tarvitaan sitten kaasukriisien äh, ratkaisemiseen, niin me tarvitsemme äh, kaasun jakelun äh, avo, enemmän avoimuutta siitä. Ja me näemme sen niistä maista, joka tämä kriisi on vaikuttanut eniten. Meidän täytyy tietää, mikä tilanne on muissa maissa. Meidän täytyy tietää, kuinka paljon kaasua äh, saadaan, kuinka paljon kaasua äh, toimitetaan, ei ainoastaan kilpailun kannalta, mutta se on tärkeää myös äh, jakelun toimitusvarmuuden vuoksi. Täytyy olla myös parempi pääsy, joustavampi pääsy kaasulle markkinoille. Meidän täytyy käyttää infrastruktuuriamme joustavammalla tavalla ja täytyy myös paremmalla tavalla hyödyntää olemassa olevaa kapasiteettia. Me näimme, että alkuvuodesta kesti kymmenen päivää, että kaasu toimitettiin kymmenessä, kymmenen päivää, että pohjoisesta Euroopasta kaasu toimittiin itäiseen Eurooppaan. Joten tällaiset tilanteet täytyy voida ratkaista helpommin. Kysymys on myös sitä, että minkälaisen Euroopan energiapolitiikan tulisi olla ja sitä, miltä sen tulisi näyttää, miten sen tulisi olla liitoksissa Eurooppaan. Toinen asia, joka toisi tiettyjä etuja. Esimerkiksi Amerikassa keskityttiin myös kotimaiseen tuotantoon, joten USAssa on ollut menestystä siinä, että on keskitytty tällaiseen uudenlaiseen kaasun tuotantoon. Joten sen vuoksi tämä tällainen kolmas paketti, kymmenen vuoden investointipaketti on hyvin mielenkiintoinen. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset tästä alustuksesta ja myöskin siitä, että esitys oli lyhyt ja ytimekäs. Siitä on meille kovasti hyötyä. Seuraavaksi Alfred Hän on IEAssa hätä poliittisen osaston johtaja. Olkaa hyvä. Okay. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt esitys, noin viisi minuuttia eurooppalaisista kaasumarkkinoista ja viime tammikuun tapahtumista ja sitten noin 10 minuuttia erityisempiä kommentteja tästä asetuksesta, joka nyt meillä on käsittelyssä. Osoittaisin muutaman kaavakuvan kautta, missä mennään, kun mitä kaasuntuotantoon tulee Euroopassa verrattuna muihin maailman alueisiin. Tässä verrataan vuotta 2006 ja vuotta 2030 OECD Eurooppa, Norja, Norja mukana noin 300 vähennystä noin 200. Ja jos verrataan tätä kysyntään Euroopassa nyt ja vuonna 2030, nähdään, että sisäinen tuotanto 200 ilman nuoriaa siis verrattuna vuoteen 2030. Kysyntä kasvaa edelleen ja tämä osoittaa mielestäni sen haasteen, jonka Eurooppa kohtaa, kun pyritään ratkaisemaan se, miten saadaan riittävästi huolehdittua kaasun saannista Euroopassa. Nämä ovat World Energy Outlook-lukuja. Nämä päivitettiin kesällä ja huomenna saadaan näkymät tämmöltä vuodelta. Tilanne voi muuttua hiukan, mutta en voi niitä tänään kertoa lehdistöstä. Ne huomenna löytyvät. Joka tapauksessa kysyntä Euroopassa kasvaa ja tuotanto laskee. Siinä on viesti. Jos katsotaan tämän vuoden ongelmia, 5 miljardia kuutiometriä kaasua menetettiin ja noin 2 miljardia Ukrainassa itsessään. Tämä katettiin, ongelma ratkaistiin 75 prosenttisesti kaupallisista varastoista Euroopan unionin maissa. Tässä nähdään Italia, Itävalta, yhdistynyt kuningaskunta. Venäjältä saatiin vähän lisää ja tuottajamaista, Alankomaista ja Norjasta. Kuten aikaisempi puhuja sanoi, markkinoilla – meni vähän aikaa ennen kuin reagoitin täysin. Ensimmäisenä päivänä jo oli merko, paljon reaktioita markkinoilla. Markkinat toimivat jo, toimivat tämän yhteyden osalta yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian välillä ja Venäjältä tuli enemmän muita reittejä pitkin Eurooppaan. Pari päivää myöhemmin Saksa ja Kroatia ja muut nestekaasu yhteydet alkoivat toimia. Yli viikko meni sinne, että Unkari antoi Serbialle ja Bosnialle tai toimitti kaasua ja lähes tämän kriisin loppuun ennen kuin saatiin kuljetuksia kääntymään vaikka Kreikasta Bulgariaan. Tämä esimerkiksi osoittaa sen, miten vaikeaa on kääntää näitä toimitussuuntia, siis teknisesti putkistojen osalta, mutta myöskin sopimusten osalta. Yritykset, jotka toimivat näiden putkistojen osalta, eivät ole valmiita, eivät yleensä ole tottuneita siihen, että sopimukset toimivat näin päin. Tästä varmaan opittiin monta tärkeää seikkaa, jos ajatellaan tulevaa talvea, niin monet näistä asioista on nyt ratkaistu – on investoitu siihen, että saadaan toimitukset käännytettyä toiseen suuntaan, reverse flow. Mielestäni tämä on varmasti hyödyllistä. No nyt lyhyesti asetuksesta itsestään. Meillä oli ministerikokous Niassa 14.15. lokakuuta ja siellä keskusteltiin kaasun saantivarmuudesta. Ja siellä oli tärkeinä loppupäätöksenä, että parhaat, paras tapa huolehtia tästä on vapaasti toimivat markkinat. Jokaisen IAN jäsenvaltion pitäisi parantaa valmiuksiaan hätätilanteissa. IAS pitää valvoa jäsenvaltioiden toimia ja harjoituksia, tulevaisuuden näkymiä, huolehtia siitä, että on yhtenäinen lähestymistapa ja eurooppalaisella tasolla läheisessä yhteistyössä EUn kanssa. Joten ministerimme totesivat, että kaasumarkkinat ovat kehittymässä alueellisista markkinoista Euroopassa, Amerikassa, Tyynyn altameren alueella globaaleiksi markkinoiksi. Tämä on nähty viime vuosina. Ja näin alueelliset ongelmat voivat vaikuttaa suuremmalla alueella ja globaalisti. IAlla on hyvä järjestelmä, jolla reagoidaan öljyn toimitusten ongelmiin. Päätökset yhteisestä toimesta öljyn alalla tehdään hallintoneuvoston päätöksen pohjalta ja tällainen ehdotus voidaan tehdä yhden jäsenvaltion tai pääjohtajan aloitteesta sen jälkeen, kun on arvioitu kriisin ongelman laajuus. Me huolehdimme jatkuvasti siitä, että ollaan valmiina tekemään päätös vuorokauden tai tahden kuluessa. 1928 jäsenvaltiosta ovat myös EUn jäsenvaltioita ja siksi ministerimme halusivat selkeästi välttää sen, että tehdään päällekkäistä, työstä, päällekkäistä työtä IAC EUssa. Siksi ei varmaankaan pian ehdoteta meidän puoleltamme saanti varmuuden osalta ehdotusta, vaan noudatetaan ja seurataan, mitä EUssa tapahtuu. EUn asetusluonnos on hyvin yksityiskohtainen, siinä on monia keskustelun kohtia sekä oikeudellisesti että poliittisesti. Yleisesti kommentoisin neljää seikkaa, infrastruktuuria, kaasun toimitusta – sähkön tuotantoa ja mahdollisuuksia reagoida nopeasti kriisin yhteydessä. Yleisesti ottaen IEA suhtautuu myönteisesti tämän asetuksen lähestymistapaan infrastruktuurista, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että makasua voidaan toimittaa niin paljon kuin sitä kysytään. Pitäisi huolehtia siitä, että N plus 1 järjestelmä toimii. Kommentoisin lyhyesti tätä N-1-järjestelmää asetuksessa. On epäselvää, lasketaanko tämä kapasiteetin vai tällaisten volyymipiikkien osalta. Sen pitäisi riittää, koska lisää ei tarvita, jos tätä kapasiteettia ei koskaan tulla tarvitsemaan. N-1 kriteerin pitäisi olla voimassa aina. En näe tarvetta rajoittaa sitä – tässä puhutaan 60 päivän rajasta. Kolmanneksi tämän pitäisi koskea myöskin siirtoja, koska naapurivaltiot riippuvat, ovat riippuvaisia toisistaan. Mutta sen pitäisi olla mahdollista sopimusten kautta, ei siis ajatella kaikkea kapasiteettia, jota on tällaisen siirtoreitin varrella. Kysyntäpuolen toimet voivat ehkä vaikuttaa N-1 tilanteessa – mutta infrastruktuurin ja toimitusten pitäisi voida olla yhteydessä niin, että infrastruktuuri riittää kaiken kaasun toimittamiseen. Ainoastaan joissain tapauksissa voidaan tehdä poikkeuksia tästä N-1. Sitten kaasun varastoinnista viimeisenä kohtana. Kaasun varastointi on tärkeää, kuten näimme tammikuisen kriisin aikana. 75 prosenttisesti tämä kriisi ratkaistiin kaasun varastoinnin kautta, kaupallisista varastoista. Eurooppa oli hyvässä asemassa silloin, koska kysyntä oli alhaisella tasolla talouden taantuman takia ja varantoja oli paljon, koska oltiin talve, elettiin talven alkupuolta. Kaupallista varastoista oli kyse eniten ja usein niissä ei ole niin paljon kaasua varastossa talven loppupuolella. Mitä jos kriisi olisi iskenyt maaliskuun loppupuolella? Pitäisikö hallitusten tässä toimia. Ehkä tämä voisi olla velvoite teollisuudelle tai hallituksella pitäisi olla omat varannot, tai sitten niin, että hallituksen luvalla voidaan käyttää varastoja, jotka on velvoitettu. Jos riittävä varastokapasiteetti ei ole omassa maassa, voitaisiin sopia varastoinnista naapurivaltion kanssa, ja tämä sopii hyvin tähän alueelliseen näkökantaan, joka on valittu asetuksessa. Toimitus on eri asia kuin infrastruktuurin standardit, kaasun toimitus, tämä liittyy siihen, että kaasua on riittävästi. Saanti turvataan. Infrastruktuurihan toimi, mutta kaasua ei saatu riittävästi. Suojatut asiakkaat eivät ole erityisesti tekemässä sopimuksia, vaan suojatut asiakkaat aivan oikeutetusti olettavat, että kaasua on aina saatavilla – ja siksi näiden hyödykkeiden toimittajilla pitäisi olla velvoite aina antaa tuotetta, toimittaa tätä tuotetta hyödykettä suojatuille asiakkaille. Nyt on epäselvää, miksi tässä asetuksessa puhutaan myöskin toimituksen standardeista ja siksi miksi, siitä, miksi on erityiset, siis 20 kylmintä päivää ja puhutaan 60 kylmimmästä päivästä sähköllä kaasualla ovat läheisessä yhteistyössä yleensä. Joissain Euroopan maissa kaasu vastaa 60 prosenttisesti sähkön tuotannosta. Tämän lisäksi sitä käytetään apuna, kun puhutaan tuulivoiman ja aurinkovoiman käytöstä monissa jäsenvaltioissa. Ja nämä alat siis ovat läheisessä yhteistyössä. Kaasut toimituksiinkin tarvitaan sähköä, samoin kuin kuluttajat sitä tarvitsevat. Tässä asetuksessa ei puututa tähän yhteyteen, ei nähdä tätä linkkiä. Sitä huolehditaan kaasun toimituksesta kotitalouksiin ja pieniin yrityksiin. Tämä on välttämätöntä. Lisäksi pitää huolehtia siitä, että sähköä saadaan. Sähkön tuotantolaitosten pitäisi olla varmoja tai sitten pitäisi olla vaihtoehtoisia energiamuotoja käytössä, jos kaasua, kaasutoimitus ei toteudu. Se, miten voidaan siirtää kaasua maasta toiseen Euroopassa, ei toimi oikein. Pohjoinen, etelä, länsi, itä, tämä ei toiminut tammikuun kriisin aikana siksi, että infrastruktuuri ei mahdollista tämän toimitussuunnan muuttamista – Useimmat näistä ongelmista on nyt ratkaistu. Lisäsopeutuksia pitää tehdä osittain, mutta ne ovat melko pieniä sopeutuksia, kuten kollegani jo sanoi. Ja rahoituksellista tukea on EUn paketista. Viime aikoina näitä investointeja ei ole tehty, koska rahoituksesta sanottiin, että käyttäjien pitäisi rahoittaa. Käyttäjät naapurivaltiossa siis hyötyivät tällaisesta työstä ja siksi säätelijät vastustivat tätä. Nyt tämä este on poistettu tämän asetuksen kautta meidän mielestämme ja tämä on mielestämme hyvä asia. Asetus ehkä menee liian pitkälle, kun se pyytää, että kaikki nämä yhteydet olisivat käännettävissä. Jotkut toimitussuunnat eivät tunnu luontevilta, että niitä pitäisi muuttaa, mutta voi olla, että ei riitä riitä, että tehdään tällainen päätös, jos infrastruktuuri ei riitä. N-1 standardit maakohtaisesti ovat tarpeen ennen kuin tätä voidaan täytäntöön panna. Viimeisenä kapasiteeteista kaasun. Jos kaasusahdissa on ongelmia, pitää tehdä jotain nopeasti. Jos kaasu loppuu kokonaan talouksista, niin tämä on todella suuri ongelma. Sähkön saa nopeasti jälleen uudestaan käyttöön, kun kaasun osalta taas pitää käydä jokaisessa taloudessa erikseen, kun kaasun toimitus halutaan aloittaa uudestaan. Siksi kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi puuttua siihen, että tiedetään, miten toimitaan, kun kaasu uhkaa loppua. Pitää olla ohjekirjat ja muut, ja yhteistyötä pitää testata naapurimaiden kanssa, siis sitä, miten kaasu kulkee yli rajojen. Ja kuten sähköalasta sanoi, olisi hyvä että kaikki tahot saadaan tämän hätätyöhön mukaan. Kiitos. Sydämestä kiitokset näistä tiedoista ensinnäkin ja siitä, että arvioitte tätä ehdotusta seuraavan puheenvuoron Samasel Kramer, joka johtaa Gas Infrastructure Europea. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos eh, puheenjohtaja. On miellyttävä saada puhua teille tänä iltapäivänä. Yritän puhua tässä lyhykäisesti ja uskon, että osa asioista, joita olen tässä valmisteltu, on tuotu esiin jo hyvällä tavalla edellisen puhujen toimesta, joten varmasti selviän tässä annetussa ajassa. Ensinnäkin on hyvin selvää, että kaasu on hyvin tärkeä osa energiajakelua. Ymmärrän sen ja ollaan hyvin tietoisia siitä, että kaasu on puhtain fossiilinen polttoaine, joka on äh, käytettävissä ja se on varsinainen läpimurto ajatellen kestävämpää ja puhtavampaa tulevaisuutta. Minun kannastani on hyvin loogista ja tärkeää, että hallitukset ovat asettaneet puitteiston, jotka perustuvat nimenomaan kilpailu, kasvumarkkinoiden kilpailukykyyn ja ja viittasin tässä vain tähän kolmanteen pakettiin tässä tärkeässä työssä. Haluaisin myös huomio, huomauttaa, että paljon tästä työstä riippuu myös siitä, että kolmas paketti saadaan toimeenpantua ajoissa ja meidän täytyy myös miettiä äh, tätä yhdistettävyyttä sen välillä, mitä tänään täällä on esitelty ja tämän kolmannen paketin välillä. Toimitusvarmuus on hyvin tärkeä kysymys. Sitä täytyy vahvistaa, missä sitä täytyy vahvistaa ja kuinka. Äh, investointeja ohjaavat yleensä markkinat, infrastruktuuriyritykset äh, äh, investoivat äh, niin, että kaasu liikkuu. Ja sitten tästä kaikesta maksetaan tällaisen tullijärjestelmän kautta, joka on säädelty. Erityiset olosuhteet voivat johtaa hallitusten päätökseen siitä, että pitäisi olla erilainen infrastruktuuri, joka ei olisi markkinapohjainen. Ja silloin herääkin tiettyjä kysymyksiä. Mitä me haluamme, minkälaista lisäinfrastruktuuria me haluamme toimituksen varmuudelle. Mitä markkinat eivät kykene nykyisin toimin ratkaisemaan? Ja Van Hiemer tässä jo aikaisemmin hienolla tavalla viittasikin niitä asioita, tämä esimerkiksi N-1-sääntö, joka sinällään voisi olla aika raaka instrumentti saada aikaan vastaus esittämään ensimmäiseen kysymykseen. Kysymys, toinen kysymys onkin sitten, että onko kaasu sitten ajallaan paikan päällä niin, että voidaan varmistaa tämä lisäinfrastruktuuri, joka halutaan ottaa käyttöön. Ja sen lisäksi on kysymys myös, kuka maksaa, joka on aina tärkeää. Me tarvitsemme selkeät rahoitukselliset säännöt, jotka valmistavat kaikille yrityksille ja toimittajille yhtäläiset pelisäännöt. Sen lisäksi täytyy miettiä olemassa olevia säätöjä ja kolmannen paketin toimeenpanoa ja sääntöjä ja, ja asetuksia, jotka ovat jo käytössä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön tasolla. Luonnollisesti halutaan välttää turhia eh, julkisten varojen investointeja. Me uskomme, että tämä on toteutettavissa käymällä jatkuvaa vuoropuhelua teollisuuden ja äh, hallitusten äh, kesken. Ja meillä on äh, osaamista olla mukana tukemassa tätä vuoropuhelua. Herzlichen Dank, Herr Kramer, für die... Sydämelliset kiitokset tästä lyhyestä ja ytimekkäästä esityksestä. Nyt meillä on siis enemmän aikaisten keskustelun, kun ensin kuulemme professori Mark Oliver Betsyge. Hän tutkii energiataloutta Kölnin yliopistossa. Professor Betsyge, it's your turn. Professori Betsyge, olkaa hyvä. I'm glad to be here to uh, give you... Kiitos oikein paljon. Hienoa, että voin olla täällä puhumassa vähän kahdesta seikasta. Ensinnäkin meidän Kölnin tuutissa olemme tutkineet tammikuun kriisiä. Tämä antaa vähän lisätietoa siihen, mitä muut puhujat ovat täällä tänään sanoneet. Toiseksi haluaisin katsoa tästä mallipohjaisesta analyysistä syntyviä ajatuksia, jotka liittyvät ehdotettuun asetukseen. Tammikuussa, kuten täällä on sanottu, kaasun toimitus kärsi. Ei toteutunut Ukrainan kautta suunnitelmien mukaan ja tämä vaikutti siihen, että eurooppalainen kaasu kulki eri suuntaan kuin yleensä, yleensä talvella idästä länteen ja mallimme, joka on siis optimaalinen reaktio kaasuteollisuuden puolelta – myöskin ehdotti, että muutetaan kaasun virtausta lännestä itään. Tiedot osoittavat, vahvistavat sen, mitä on sanottu ja osoitettu, että malli selkeästi osoittaa sen, että jos halutaan pienimpiä kustannuksia, niin tärkeää oli käyttää erityisesti Saksan ja Italian varastoja, itä-eurooppalaisten lisäksi tietenkin – Lisäksi nähdään, että jos halutaan huolehtia optimaalisesta kasvun toimituksesta, niin ei olisi ollut mahdollista toimittaa itä euroopan täysin riittävästi kaasua ihan optimaalisessa keskitetyssä mallissa. Näin ei olisi pystytty kuitenkaan toimittamaan kaasua ilman toimitusongelmia. Mallia ei voida siis näin sopeuttaa tähän varsinaiseen kriisiin, mutta nähdään kuitenkin, että ongelmat eivät olleet vältettävissä, koska fyysisiä ongelmia on verkossa. Toinen asia on se, että optimaalisessa reaktiossa erityisesti Italian varastoja olisi käytet, voitu käyttää enemmän kuin mitä käytettiin kriisin aikana. Tämä tietenkin herättää jotain kysymyksiä liittyen italialaisen varastointijärjestelmään. Mallin yhteydessä laskettiin myöskin kustannuksia siitä, mitä maksaa kaasun toimitus eri alueelle. Ja tässä nähdään hintaerot tämän toimitusongelman takia. Tämä punainen alue, tämä on sellaista, että mallin kautta ei olisi voitu toimittaa tämän kriisin aikana. Kun toimitusongelmia syntyi. Tästä ei ehkä nähdä, että hintaerot – jotka nähtiin Saksassa, vastaavat melko hyvin meidän analyysejämme ja osoittavat, että koko Onnais-Eurooppa ei kärsinyt kovinkaan paljon tästä kriisistä, joten ongelmat, toimitusongelmat, todella keskittyivät itäisiin osiin Euroopassa. Tärkeää on ollut se, että voidaan toimintaa kaasua vastakkaiseen suuntaan. Tämä oli todella tärkeää. Sitten me simuloimme tilanteen 40 päivän osalta, saman 40 päivän osalta esittäen, että kaikki putkistot voivat toimittaa kaasua molempiin suuntiin. Ja tästä kuvasta näette, että vaikka tämä olisi mahdollista, vaikka kaikki putket toimisivat molempiin suuntiin, niin ongelmia kaasun toimituksessa olisi joka tapauksessa ollut tämän tammikuun kriisin aikana, joten – kahden suuntaiset putkistot eivät täysin ratkaisisi tätä ongelmaa. Kaikkein tärkeintä tämä olisi ollut Turkin ja Bulgarian yhteydessä, jos palaan yhden kuvan taaksepäin. Bulgaria ja Romania toimitukset etelästä selkeästi osoittavat noiden punaisten alueiden vähentämistä. Infrastruktuuria tarvitaan siis sen lisäksi, että putkistot menevät molempien suuntiin. Varastoinnin rooli oli ratkaisevan tärkeä. Lisäksi on mainittu, että Eurooppa oli onnekas joissain mielessä. Tässä nähdään varastotasot Euroopan maissa. Talvella 2008 ja 2009 ja selkeästi voidaan nähdä, että huhtikuun lopussa 2009 varastot olivat paljon alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2008. Talvien keskilämpötila oli suurin piirtein samanlainen, joten me todella käytimme varastoja paljon enemmän kuin edellisenä vuonna normaalioloissa. Miksi tämä on ongelmallista? Tämä on ongelmallista siksi, että oli lisätekijä, joka auttoi paljon, nimittäin – talouskriisi, joka johti siihen, että kaasun kysyntä väheni. Tässä me simuloimme varastointitasoa ja sitä, minkälainen se olisi ollut, jos kysyntä olisi ollut samanlainen 2008-2009 kuin 2007-2008 samojen lämpötilojen, samoista lämpötiloista riippumatta. Varastot olisivat loppuneet – huhtikuun loppuun mennessä. Jos kysyntä olisi ollut suurempaa tai talvi kylmempi, niin Euroopassa ei olisi ollut riittävästi kaasua lopulta. Ja jos tähän lisätään vielä siis vielä kylmemmän talven mahdollisuus, niin tämä osoittaa, miten vakava kysymys tästä syntyy. Tämä on tietenkin malli, jossa ei oteta huomioon kaikkia toimia kysynnän ja tarjonnan puolelta, jos varaston taso laskee hyvin alhaiselle. Mutta varmasti sillä olisi vaikutus, jos kriisi olisi osoittautunut pahemmaksi. Meidän mallimme on ideaalimaailmasta maailmasta ja vertaamme sitten siihen, mitä itse asiassa tapahtui. Kaasuteollisuuden reaktio on melko lähellä parasta mahdollista senaariota tietyin rajoituksin. Italian varastoihin ja niiden käyttöön liittyy joitain ongelmia, kuten sanoin. Muuten totesimme melko pitkälti, että kaasuteollisuus teki parhaansa, ottaen huomioon fyysisen infrastruktuurin asettamat rajat kun katsottiin, mitä teollisuus teki, näimme, että yhteistyö oli ad hoc-tasolla melko tehokasta, ottaen huomioon, miten vähän ongelmia lopulta syntyi. Kuitenkin totesimme, että tiettyä toimintaa tarvitaan meidän analyysimme pohjalta. Ensinnäkin selkeästi nähdään fyysiset pullonkaulat Euroopan siirtoverkossa kriisin yhteydessä. Se, että pitää saada kaasu kulmekemaan vastakkaiseen suuntaan, osoittaa sellaiset pullonkaulat, joita ei yleensä markkinoilla nähdä. Jotta voidaan toimitusvarmuutta parantaa, täytyy huolehtia siitä, että kriisien yhteydessä pullonkauloja ei synny. Tämä on todella tärkeä prioriteetti. Toiseksi nähtiin, että varastoin taso ei ollut riittävä. Jos talvi olisi ollut kylmempi, tai jos kysyntä olisi ollut enemmän, eli ilman talouskriisiä, tai jos kriisi oli vienyt, olisi kestänyt pidemmän aikaa. Eli varaston taso toinen tärkeä huolenaihe. Kolmanneksi, rajat ylittävä solidaarisuus oli puutteellista osittain. Mainitsin Italian tapauksen, Slovakia ehkä myös – Joten rajat ylittävä solidaarisuus olisi kolmas tärkeä seikka. Miten pitkittyneen kriisin aikana voidaan huolehtia rajat ylittävästä solidaarisuudesta? Ja neljänneksi pitäisi puhua siitä, että kriisinhallinta on turhan monimutkaista siksi, että ei ole huolehdittu riittävästi harmonisoinnista ja avoimuudesta säännellyllä alalla. Siksi nopea toiminta kriisin aikana on hankalaa. Asiat pitää hoitaa ad hoc, myös ad hoc yhteistyöllä yritysten ja sääntelijöiden välillä. Näin voitaisiin ehkä tehdä hintojen osalta tai ehkä myös helpottamalla joitain rajoituksia, joita on esitetty yritysten toiminnan osalta. Sen pohjalta, mitä kriisistä opimme, haluaisimme kommentoida hiukan tätä ehdotusta. Meidän analyysimme pohjalta olemme sitä mieltä, että olisi erittäin hyvä, että meillä olisi EU-laajuinen vastaus tähän kysymykseen, lähestymistapa ja subsidiariteettiperiaate kriisin osalta. Me olemme sitä mieltä, että standardointi, harmonisointi ja yhteistyö kautta Euroopan on todella hyväksi, kun ajatellaan tulevien kriisien hallintaa. Sen lisäksi, mitä aikaisemmin on sanottu, me näkisimme, että olisi hyvä, jos voitaisiin parantaa neljää seikkaa. Ensinnäkin kriisi osoitti, että markkinat ja jopa yritykset reagoivat hyvin nopeasti siihen, mitä markkinoilla tapahtui. Vaikeudet liittyvät lähinnä siihen, miten siirto-oikeudet voitiin hoitaa – Tärkeää on siis huolehdittava siitä, että saadaan kaasu sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Tätä suunnitelmat, jos ne ovat liian joustamattomia, oikeastaan haittaavat toimintaa. Näin markkinat eivät voi reagoida riittävästi. Joustavuus kaikkien osapuolten osalta oli ratkaisevan tärkeä tammikuun kriisissä. Siksi emme halua, että tätä suunnitelmat ovat liian joustamattomia. Toiseksi, me emme ole vakuuttuneita siitä, että kriisin aikana valtion tai komission väliin tulo johtaa tehokkaiseen markkinoiden toimintaan. Me olemme lähinnä sitä mieltä, että volyymista päättäminen pitäisi tehdä hintojen muodostumisen ja kilpailun kautta markkinoilla. Lisäksi se, että kapasiteetti olisi aina kaksisuuntaista, ei ole taloudellisesti oikein tehokasta, koska on olemassa sellaisia alueita, joissa tämä ei koskaan olisi tarpeen. Siksi haluamme näin välttää turhat investoinnit. Ja neljänneksi tämäkin on sanottu aikaisemmin, voimme vahvistaa tämän, että N-1 kriteeri näin ehdotettuna ei tunnu riittävältä meidän mielestämme, jotta voitaisiin huolehtia – kaasun saannista, jos katsotaan vaikutusten arviointiakin ja verrataan sitä siihen, mitä tammikuussa itse asiassa tapahtui, nähdään, että tämä kriteeri yksinään ei ole riittävä väline. Voisi käydä niin, että vaikutusten arvioinnissa näytti siltä, että maat olisivat turvassa N-1 mukaan. Eivät sitä olleet oikeastaan ja päinvastoin. Meillä olisi joitain parannusehdotuksia, Tämä ei ole mitenkään täydellinen arvio, mutta muutama ehdotus meidän puoleltamme kuitenkin. Ensinnäkin ehdottaisimme, että selkeästi erotellaan kilpailevat markkinat ja säädellyt markkinat. Kilpailevilla markkinoilla haluaisimme, että markkinamekanismeihin luokitetaan myös kriisin aikana. Suurin riski tietenkin on se, että yksittäiset jäsenvaltiot puuttuvat asioihin kriisin aikana ja käyttävät poliittista vaikutusvaltaa tai omistajaoikeuksia, joita on tällaisissa kilpailu, kilpailussa toimivissa yrityksissä, jotta voidaan ajaa kansallisia etuja eurooppalaisen solidaarisuuden kustannuksella. Tämä on suurin vaara meidän mielestämme. Kuten aluksi sanoin, emme usko, että paras ratkaisu tähän ongelmaan olisi se, että suoraan komissio puuttuu asiaan, vaan mieluummin sanoisimme, että oltaisiin paremmin linjassa mun politiikan kanssa. Jos ex post asetettaisiin sanktiota tällaisesta epäsolidaarisesta toiminnasta. Säännellyllä markkinoilla on tärkeää huolehtia markkinoiden toiminnasta myös kriisin aikana. Tämä tarkoittaa kaiken kaikkiaan standardeja, harmonisointia säädellyille markkinoille mahdollisimman pitkälle. Erityisesti yksinkertaistetut menetelmät kaikille yrityksille kriisin aikana. Kolmanneksi haluaisimme korvata N-1-järjestelmän systeemipohjaisen testauslähestymistapaan kautta, kuten me teemme yliopistossa, koska vain näin saadaan kokonaiskuva Euroopasta. Jos katsotaan vain N-1 kansallisella tasolla, ei nähdä yhteen toimivuutta eri valtioiden välillä. Ja kokonaiskuva saadaan ainoastaan, kun katsotaan Eurooppaa, ottaen huomioon EU 27 plus naapurivaltiot. Ja lopulta selkeästi olemme sitä mieltä, että tässä pitäisi lähinnä keskittyä infrastruktuuriin Euroopassa, eikä niinkään menettelyihin. Menettelyt ovat sinänsä avuksi, mutta eivät koskaan riitä. Riittävät saannin turvaaminen on mahdollista vain, jos katsotaan infrastruktuuria ja volyymeja. On todettava, miten paljon on investoitava. Tässä tarvitaan vähän turhaa kapasiteettia, ylimääräistä kapasiteettia, joka pitää jotenkin rahoittaa. Näin pitää toimia eu tasolta. Lisäksi varastoinnin taso on tärkeä, joten pitää määritellä monitorointimahdollisuudet ja lisäksi ehkä suoraan tukea riittäviä varastointitasoja. Kuten aikaisemmin sanoin, kiitos oikein paljon. Sydämelliset kiitokset. Tässä saimme paljon tietoa lyhyessä ajassa. Nyt katsotaan, miten voimme reilusti käyttää ajan, jotta kaikki, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, niin voivat tehdä. Ensimmäisenä esittelijä Vidal Quadras ja sitten pyydän teitä puhu- pyytämään puheenvuoroja ja laadimme tällä listan. Vidal Quadras, Yes, uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Riippumatta siitä, että yritän tässä nyt esittelijän, esittelijänä vetää tämän istunnon jälkeen tietynlaiset johtopäätökset, niin tässä vaiheessa keskusteluita niin ensimmäinen asia, mitä haluaisin tehdä, on kiittää osallistujia hyvin lämpimästi ja kertoa heille, että he ovat täysin valmiita Euroopan parlamentin jäseniä, koska he kykenivät hyvin lyhyessä ajassa ilmaisemaan hyvin paljon asioita, joten tässä teille ehdotus tulevaisuuden varalle. Sen lisäksi on hyvin tyydyttävää tämän valiokunnan jäsenille, että jokainen asia, jonka olette maininneet ja millä tavalla te olette näitä asioita käsitelleet, ovat selkeästi äh, rinnakkaisia meidän huoliemme kanssa. Joten äh, tämä oli myös hyvä asia, koska joskus kuulemisissa kuulemme asioita, jotka ovat hyvin kaukana siitä, mitä me olimme odottaneet, mutta nyt täytyy todellakin sanoa, että samoilla linjoilla kuljetaan te neljä ja tämä valiokunta, joten tämä vahvistaa meidän ajatuksiamme. Kaksi asiaa, jotka haluaisin ottaa esille. Ja toivoisin, että te voisitte näitä kommentoida. Yksi liittyy näihin suojeltuihin asiakkaisiin. Kukaan teistä ei oikein syvällisesti sitä käsitellyt. Me haluaisimme kuulla tästä hieman enemmän. Ja toinen on se, että huolimatta siitä, että kaikki teistä ilmaisivat selkeää skeptisyyttä n-1 ykköseen hyvänä kriteerinä, niin haluaisimme mielellämme kuulla teiltä hieman yksityiskohtaisemman analyysin tästä. Mitkä ovat nämä tekniset ja käytännön ongelmat N-1 lähestymistavan kanssa, jotta saataisiin todella hyvä väline käsitellä näitä asioita? Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Ehdottaisin, että kerämme muutaman puheenvuoron tässä yhteen. Edustaja, edustaja Kavalio. Thank you very much, Chairman. Thank you. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos. Haluaisin kiittää asiantuntijoita oikein kiintoisista ja tiedon täyteisistä esityksistä. Todella olen viimeisen puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi keskittyä infrastruktuuriin ja siihen, miten rahoitetaan tällainen ylimääräinen kapasiteetti. Tämä on Euroopalle haaste ja vaatimus. Tämän päätöksen osalta pari kysymystä. Infrastruktuurista pitää saada monimuotoisempaa samoin kuin toimituksesta – miksi emme Euroopassa katsoisi enemmän Atlantin yhteyksiä? Tai katsottaisi Afrikan länsirannikkoa, jotta saataisiin enemmän yhteyksiä Euroopan länsirannikon kanssa. Sitten vaadittavat investoinnit. Tämä on yleinen ongelma. kun pyritään huolehtimaan modernista toimitusvarmuudesta ja puhtaasta energiasta. Me tarvitsemme lisää investointeja Euroopassa. Yksi puhujista mainosti, mainitsi tämän tukiohjelman ja käyttäjät. Tämä ei ehkä riitä. Omassa maassani Portugalissa esimerkiksi kaasun toimitus nesteytetyn kaasun keskuksista Espanjasta tai Algeriasta ovat vieneet suuren osan rakennerahastojamme – Ajat muuttuvat ja ottaen huomioon talouskriisin. Miten me nyt rahoitamme tulevaisuudessa kapasiteetin infrastruktuuria, joita Euroopassa tarvitaan? Kiitos oikein paljon. Sydämestä kiitokset kollega Svoboda. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös itse varjoilla sosiaalidemokraattien varjoesittelijänä olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Hänen kysymyksensä olivat hyvät ja selkeät. Kolme asiaa. Yksi liittyy oikeastaan siihen jo, mitä Vidal Quadraskin kysyi, nimittäin kysymys näistä suojeluista asiakkaista, kuluttajista. Komissio jättää aika avoimeksi sen, tuleeko joku hallitus käsittelemään tätä hieman vahvemmin. Ja Pitäisikö tässä oikeastaan olla tiukempi määritelmä, joka olisi mahdollisimman yhtä lailla määritelty koko Euroopassa, vai saavatko tai voidaanko jättää jäsenvaltioiden määriteltäväksi se, ketä tähän otetaan mukaan. Samoin kuin myös sähkö tuottava teollisuus. Toinen liittyy asiaan, joka liittyy näihin kaasuvarastoihin portugalilaisen kollegan kysymykseen pitäisi liittää myös LNG eli nesteytetty maakaasu ja nesteytetyn maakaasun terminaalit. Mutta kysymys, josta, jota täällä jo itse asiassa kyllä käsiteltiin. Miten pitkälle tämän asetuksen tai itse asiassa tämän velvoitteen kaasuvarastoihin tulisi mennä? Miten, miten, miten eksplisiittisesti tämä täytyy ilmaista? Edellisessä liberalisointipaketissa tätä jo hieman eh, ohit, sivutettiin, Mielenkiintoista on, että varastoidun kaasun määrä eh, eri maissa on hyvin erilainen. Tietenkin tämä liittyy myös eh, teknisiin asioihin, mutta tähän liittyy samoin myös poliittisia ja taloudellisia eh, näkökulmia. Te sanoitte, että kaasuvarastot ovat kohtuullisen suuria pohjoisessa. Mitä tässä voidaan tehdä? Kolmas asia liittyy informaatio velvollisuuteen kaasuteollisuudelta komission suuntaan. Tässä on kritisoitu sitä, että olisi tiettyjä tällaisia salaisia suunnitelmia tai tiettyjä yksityiskohtia, mitä ei julkisteta. Ja haluaisin oikeastaan kysyä äh, herra Böltsiltä, että mitä säätelijät tekevät? Onko säätelijällä tarpeeksi tietoa? Miten säätelijä suhtautuu äh, tähän salassapitoon? pitäisikö tämä informaation välittäminen kalluskasu teollisuuden taholta, pitäisikö tätä tiukentaa? Next kollega Szymanski. Seuraavana kollega Szymanski. Dziękuję bardzo. No ja mam dwa pytania. Jedno ogólne do wszystkich. Kiitos oikein paljon. Pari kysymystä. Yleisempi kysymys koko paneelille ensinnäkin. Mitä tiedämme mahdollisista asetuksen taloudellisista vaikutuksista, erityisesti jos ajatellaan, että tämä N-1 standardi otetaan käyttöön. Ottaen huomioon asetuksen määrä ja tällä hetkellä, niin mikä vaikutus tällä on teollisuuden lyhyen aikavälin investointisuunnitelmiin? Spekuloidaanko nyt teollisuuden puolella – näillä asioilla. Ja sitten yksityiskohtaisemmin professori Betsygelle sanoitte, että edellisen kaasukriisin aikoihin oli tiettyjä rajoituksia koskien yhteistyötä rajojen yli jäsenvaltioiden kesken. Siis mitä nämä rajoitukset olivat? Taloudellisia rajoitteita, poliittisia – ajatuksia vai teknisiä ongelmia? Mikä tässä oli taustalla? Kiitos. Jos teille sopii, niin otan vielä yhden puheenvuoron. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, úvodom by som sa vrátil k skúsenosti z januára. E, Kiitos puheenjohtaja. Minä käyttäisin seuraavaa ilmaisua 2009, kun, silloin kun Slovakiakin on joutunut tämän kriisin koettelemaksi, meidän on sanottava, että Slovakian tasavallalla on suuret kaasuvarannat. Ja eikä kul- kulutuksen pitäisi silloin olla mikään ongelma edes kriisitilanteessakaan. Kaasutuotanto ja kaasun varastointi talvellakin on taattua. Mutta kuitenkin kolmisen viikkoa sitten teollisuudessa tapahtui pieniä ongelmia ja lämmityksessä se todettiin. Mutta EUn painostuksesta huolimatta... ei me emme kuitenkaan kokeneet mitään suurta hätätilannetta, koska me pystyimme olemaan ilman lämmitystä ja me voisimme todeta, että teollisuus kuitenkin toimii, mutta Tsekin tasavalta kuitenkin auttoi meidät tästä pahasta tilanteesta ja toimitti meille kaasua. Ja tällä tavalla Tsekin, kan, Tsekin kansa auttoi meitä selviytymään tästä erittäin vaikeasta tilanteesta noin kolmisen viikkoa sitten. Ehkä tulevaisuudessa olisi hyvä miettiä, missä sijaitsevat kaasuvarannot, mutta myös sen lisäksi pitäisi miettiä, miten eurooppalaiset suhteet toimivat silloin, kun voimme auttaa toisen, toinen toisiamme, kun kaasuvarastojen omistajat eivät halua toimia sillä tavalla, että heidän varastojaan käytetään. Kiitos. Ganz herzlichen ähm, kiitokset. Hyvät kollegat, minulla on vielä pitkä puheenvuoropyyntöjen lista. En oikein tiedä, voinko olettaa, että voin ottaa vielä yhden puheenvuoron ja sitten vastaukset. Sopiiko tämä? Pitkähofer. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kiittää asiantuntijoita mielenkiintoisista tiedoista. Haluaisin esittää myös pari kysymystä. Yksi liittyy huomioon, jonka professori Betsyge esitti. Te puhuitte siitä, että rajat ylittävässä solidaarisuudessa ilmeni puutteita. Toivoisin, että voisitte hiukan luoda lisävaloa tähän aiheeseen, erityisesti siihen, minkälainen velvoite yksittäisillä jäsenvaltioilla on tässä osoittaa solidaarisuutta muiden jäsenvaltioiden suuntaan. Eli miten tässä nyt järkevästi esitetään tiettyä tasapainoa. Eli onko tässä myöskin teknisiä, objektiivisesti osoitettavia asioita, jotka voitaisiin huomioida. Toinen kysymys herra Schmelzerille ja erityisesti myös professori Betsygelle. Te puhuitte siitä, kuten useat asiantuntijoista, puhuitte siitä, että infrastruktuuriin tarvitaan lisäinvestointeja. Kukaan ei kuitenkaan puhunut siitä, miten pitkälti voidaan ajatella, että se, että investoidaan kaasun kulutuksen vähenemiseen, eli se, että investoitaisiin kaasun käytön tehokkuuteen, tehokkuuteen? Olisiko tämä taloudellisesti hyödyllisempää kuin investoinnit, joita tehtäisiin lisäinfrastruktuuriin? Mahdollisestihan tässä olisi tiettyjä yhtymäkohtia. Ja tässä pitäisi kai kaasun toimituksen osalta saada rationaalinen kokonaiskäsitys. Siksi tämä kysymykseni, kiitos. Sydämestä kiitokset. Nyt antaisin asiantuntijoille mahdollisuuden vastata mahdollisimman lyhyesti pyydän. Herra Schmelzer ensin. Haluaisin aloittaa näistä suojeluista asiakkaista. Me olemme sitä mieltä, että tämän käsitteen tulisi olla hyvin selkeä tässä asetuksessa ja mahdollisimman vähän rajoituksia. Toki se pitäisi laatia sillä hieman pidättyväisesti, mutta täytyy huomioida myös hieman suuremmat asiakkaat, teollisuudet, kaasuvoimalat ja muut, jotka tällaisia, joilla on mahdollisuus astua tavallaan toisenkinlaisen energiaan. Minusta on hyvin tärkeää, että näilläkin on tähän mahdollisuus. Sen vuoksi tämän käsitteen suojellut asiakkaat, sen pitäisi olla hyvin yhtäläinen eikä sen tulisi jättää ulkopuolelle myöskään pieniä asiakkaita. Toinen kysymys on kysymys näistä velvoitteista ennakkovarastointiin tässä täytyy huomioida se, että yksittäisissä jäsenvaltioissa ja maissa on hyvin erilaisia äh, varastoja ja sitten niissä maissa, joissa ei ole näitä varastoja tai ainakaan tarpeeksi varastoja, niille tämä johtaa aikamoisiin lisäkustannuksiin. Mutta jos puhumme äh, nyt vapaista markkinoista, niin silloin täytyy huomioida, että tässä on myös se mahdollisuus, että äh, voidaan varastoida myös toisessa maassa ja varastothan tapahtuvat myös markkinaedellytysten pohjalta ja sen vuoksi tähänkin täytyisi asettaa painopiste nimenomaan siihen, että, että koko varastointi ja muu on hyvin avointa ja että sopimussa näkökulmat ovat tiedossa ja niin edelleen. Yhdessä kysymyksessä puhuttiin siitä, millä tavalla valvonta, toimitus- tai jakelun valvonta toimii. On tilanteita, jos täytyy miettiä sitä, että miltä kaasun toimitus ja jakelu näyttää jo näin tiettynä ajanjaksona – Silloin viranomainen, joka tätä arvioi, se tarvitsee selkeän oikeusperustan kerätä näitä tietoja myös liittyen minkälaisia sopimusjoustoja löytyy. Sen vuoksi, että yleensä näissä on 10-15 prosentin joustovara näissä sopimuksissa, toimitussopimuksissa. Sen lisäksi täytyy tietää, mitä vaihtoehtoja jakelijalla on ja sen lisäksi sitten, eh, jotta säätelijä voi näitä tietoja eh, arvioida. Hänen täytyy myös eh, tehdä se yhdessä markkinoiden kanssa. Ja viimeisenä vaihtoehtona on luonnollisesti sitten aina nämä kriisitoimenpiteet. Sitten vielä tästä N-1-standardista. Me uskomme, että tämä N-1-standardi on käyttökelpoinen me näemme sen eh, esimerkiksi käänteisen virtaukseen tehtävissä investoinneissa, jossa investoinnit eivät ole korvin, kovinkaan suuria, ne ovat yleensä aika pieniä eh, jossa siinäkin keskipisteenä on enemmänkin se, millä tavalla kustannukset jaetaan. Ja siinä tämä N-1 standardi, siinä on huomioitava se, että on selkeä ero infras, struktuuristandardia ja kapasiteetin välillä. Se on eh, edellytys sille, että sitten tämä myyjä voi eh, toimittaa, jakaa tämän tuotteensa muitakin kanavia pitkin. Kiitos oikein paljon, Herr Kramer. Kiitos paljon puheenjohtaja. Valanne kommentoisin muuta kysymystä Varmasti kaikkiin vastataan riittävästi tämän vastauskierroksen aikana. Ensinnäkin nesteytetty maakaasu ja Atlantin altaan markkinat, niin kuin niitä kutsutaan, Länsi-Afrikan energian mukaan lukien siis. Monia hankkeita on tietenkin käynnissä. Tällä teollisuuden alalla aktiivisesti etsitään tarjonnan monimuotoistamista, jotta katsotaan näitä uudelleen nesteytyksen laitoksia, uusi hanke. Rotterdamissa monia hankkeita Välimeren alueella, joten valtavasti edistystä tapahtuu. Huolenaiheena tähän asti yleensä on ollut se, että hienoa, että terminaaleja rakennetaan, mutta onko nesteytettyä maakaasua sitten tarjolla. Kuva on hiukan muuttunut nesteytetyn maakaasun tarjonta on lisääntynyt sitä kautta, että kuten täällä jo lyhyesti sanottiin, Yhdysvalloissa on tällaista ei-perinteistä kaasua tukevia hankkeita. Lopulta on kyse siitä, saadaanko sopimus teollisuuden alojen ja hallitusten, valtioiden välillä, jotta toiminta voidaan toteuttaa. Varmasti tämä on asia, joka tulee yhä näkyvämmäksi. Tämä on kiinnostava aihe. Joten enemmän nestetetty maakausun terminaaleja. Ehkä tämä johtuu siitä, että nestetettyä maakaasua globaalin markkinatilanteen osaltaan enemmän tarjolla – Joten tämä ehkä johtaa siihen, että toimitusongelmat eivät iske niin kovaa tähän alaan. Monilla Euroopan alueella tietenkin myöskin putkistojen laajentaminen. Investointikysymyksen otitte esiin. Meidän kokemuksemme on, että investoinnit tietenkin on ratkaisevan tärkeä kysymys – Tämä ei ole helpompaa kuin aikaisemmin. Tämä on itsestään selvää kaikille varmasti täällä, mutta periaatteessa monet yritykset ja investointirastot katsovat mielellään infrastruktuurihankkeita, mutta kysymys kai kuuluu, saa, onko tuotto näistä investoinneista jotenkin hyväksyttävä, kun ajatellaan mahdollisia riskejä – Eli kaikki tietenkin ajattelevat, onko näistä hankkeista riittävä hyöty rajat ylittävissä tapauksissa rajan molemmin puolin. Työtä on edelleen tehtävänä ja sääntelyviranomaiset varmasti myöskin keskivät näihin rajat ylittäviin kysymyksiin, jotta rajan molemmin puolin investointeja on riittävästi, jotta voidaan huolehtia hyvästä toiminnasta molemmin puolin. Sanoin esimerkkejä jo siitä, että jossain tapauksissa näin ei ole tällä hetkellä. Tämä liittyy siihen, että meillä on vähän tällainen tilkkutäkki kaiken kaikkiaan historiallisista toimielin syistä, kun ajatellaan kansallisia sääntöjä, sääntelyjärjestelmiä. Tämä on tilanteemme ja tämä pitää ratkaista ja tiedän, että parlamentti tekee tässä kovin työtä. Yksi kysymys liittyy varastointiin. Kyllä, Varastointialoitteita on paljon, monia hankkeita kautta Euroopan. Tietenkin on sanottava, että geologisista syistä kaikki maanalainen alue ei ole sopivaa varastointiin, kaasun varastointiin, mutta monia hankkeita on käynnissä. Kysymys kuuluu jälleen, ovatko käyttäjät valmiita solmimaan sopimuksia käytöstä, jotta voidaan saada taloudellisesti järkevä kuva hankkeesta. Löydetäänkö investoijia, kun ajatellaan mitä kaikkia muita vaihtoehtoja on nyt käytettävissä? Tällään sanoisi sitä, että automaattisesti meidän pitäisi vaatia pakollisia varastoja, vaikka minusta tuntuu, että analyysejä pitäisi toteuttaa, jotta nähtäisiin, mistä pullonkaluat löytyvät eri skenaarioissa. Ajattelen tässä Könstä tullutta professoria ehkä joissain tapauksissa lisävarasto voisi olla sopiva. Eli käytettäisiin julkisia varoja, että voidaan kattaa tietet kysyntäpiikit. N-1 järjestelmän vaikutukset tietenkin – Jossain tapauksessa voitaisiin sanoa, että jos käytetään tällaista mallia n-1, tässä voisi syntyä miljardien kustannuksia. Ja lopulta tehokkuus on erittäin tärkeää. Ja varmasti ainakin infrastruktuuriyritykset voimakkaasti tukevat kaikkia toimia, joilla maakaasun tehokasta käyttöä voidaan tukea. Tämä vähentää kustannuksia – ja vähentää myöskin haavoittuvuuttamme. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon. Kiitos. Minä vastaan myös muutamiin esitettyistä kysymyksistä. Suojelut asiakkaat, keitä he ovat, Minusta se on kysymys, johon poliitikkojen on vastattava, keitä he haluavat suojella tietyiltä poikkeuksilta tai muutoksilta. Joten kuluttajat hän eivät tässä voi vaikuttaa siirtoverkon haltija asioihin. Eivät heillä, heillä ei ole välttämättä minkäännäköistä vaihtoehtoa, mikäli kaasun jakelu keskeytyy. Esittelijä sanoi, että hän on hieman skeptinen N-1 äh, järjestelmään. No, ei ainakaan minun puoleltani näin, vaikkakin minulla on hieman äh, kysymysmerkkejä sen suhteen, mitä se muotoillaan asetuksessa, mutta yleisesti ottaen N-1 kriteeri, jonka mukaan maa tai jonkun maan alueen täytyisi olla valmistautunut äh, siihen, että sen suurimman äh, infrastruktuuriin tulee tiettyjä äh, pysähdyksiä. Silloin on tietenkin järkevää miettiä sitten maakohtaisesti, mitä tehdä, mitä tehdään näille putkille, lng vai käänteistä virtausta vai mitä, mutta ajatus siitä, että infrastruktuurin täytyisi olla valmis siihen, että tapahtuu tällaisia keskeytyksiä. Se on mielestäni ihan hyvä periaate. Mitä tulee sitten varastointiin, kuten jo herra Kramer täällä sanoi, koko joukko aloitteita, jotka ovat käynnissä ja sanoisin, että ei kaupallisuus niitä estä, vaan monet näistä aloitteista ovat vaikeasti toteutettavissa sen vuoksi, että ihmiset ajattelevat, että ei minun takapihallani. Ja sen vuoksi on tiettyjä ongelmia toteuttaa näitä varastointihankkeita. Joten olisin varovainen sen suhteen, että ehdotettaisiin tällaista pakollista varastointijärjestelmää kaikille maille, jos me emme ole vielä täysin tietoisia siitä, mitä markkinat itse tekevät näille aloitteille. Ja mitä tulee näihin pakollisiin asioihin, niin minusta pitäisi katsoa asioita maakohtaisesti tai aluekohtaisesti, mitä niillä tarvitaan, jotta voitaisiin ylittää nämä häiriöt. Ja jos jossain paikoin saattaa ollakin, että tullaan sellaiseen ratkaisuun, että pakollinen varastointi on pakollista, kuten esimerkiksi Unkari tai Italia päätti, mutta tämä ei nyt ole sellainen, missä yksi ratkaisu sopii kaikille maille, koska se riippuu maan olosuhteista. Mitä tulee sitten nesteytettyyn maakaasuun, niin tästä on tulossa enemmän ja enemmän. Onhan täällä jo mainittu, yhdistetty kuningaskunnassa on hyvä esimerkki siitä, että siellä on tulossa verkkoon paljon nesteytettyä maakaasua. Sitä voidaan sieltä tuottaa eteenpäin, jos tarve. On nähtävä kuitenkin, että tässä ollaan myös tavallaan alttiita kansainvälisille markkinoille. Putket, ovat yleensä tällaisia alueellisia. Ja silloin se näkyy myös heti, jos jokin putki katkaistaan. Nesteytetty maakaasu on tässä suhteessa joustavampi. Ja tällä hetkellä on hyvin paljon LNG-sertifikaatteja tulossa Lähi-idästä, Afrikasta, joten nyt se ei ole vielä mikään huoli, mutta ajatellen jatkoa, niin pitää ymmärtää, että silloin lähtee mukaan tällaisille maailmanlaajuiselle markkinoille, kuten esimerkiksi öljymarkkinat, jossa öljyä siirrellään tankkereilla helposti. Se on ihan hyvä järjestelmä, se on joustava ja siinä voidaan kilpailla Kiinan, Intian kanssa näistä samoista lähteistä. Mitä tulee sitten asetuksen taloudellisiin vaikutuksiin, niin herra Betsyk antoi tästä jotain lukuja liittyen siihen, miten esimerkiksi minkälaisia taloudellisia vaikeuksia tämä aiheuttaa. Mikä ikinä se asetus on, niin loppujen lopuksi sillähän halutaan välttää sitä, että tästä aiheutuisi taloudellisia tappioita ja ongelmia kotitalouksille. Ja nämä tällaiset äh, ongelmat voivat olla hyvin helposti suuria, joten tässä puhutaan nyt äh, vakuutusmaksuista näille investoinnille, äh, vakuutusmaksuista suurille taloudellisille vaikeuksille. Ehkäpä tämä nyt kattoi minulle esitetyt kysymykset. Kiitos. Uh, Professori Betsyge Kiitos. Vastaan ensin kysymyksiin, jotka osoitettiin suoraan minulle ja sitten täydennän vähän muiden vastauksia vielä. Rajat ylittävä solidaarisuus. Ehkä tarkennan hiukan. Minun käsittääkseni ei ole mitään selkeä osoitusta siitä, että rajat ylittävä solidaarisuus oli puutteellista, mutta meidän mallistamme syntyy kysymyksiä – erityisesti mitä tulee Italian varastoihin ja niiden käyttöön ja siihen, mitä tapahtui Slovakiassa kriisin loppumetreillä. Nämä mallimme huomiot liittyvät niihin tietoihin, joita saimme lehtiä lukemalla ja puhumalla ihmisten kanssa kasvuteollisuuden alalta, mutta selkeästi minun on sanottava, että selkeää osoitusta ei ole siitä, että rajat ylittävä solidaarisuus olisi ollut puutteellista, mutta Tämä on tärkeä kysymys, joka kannattaa ottaa esiin, kun puhutaan tästä uudesta asetuksesta. Tämän aiheen osalta varmasti olisi hyvinkin toivottavaa se, että olisi harmonisoidut kriteerit kautta EUn 27 jäsenvaltion siitä, minkälaisesta toimitusvarmuudesta pitäisi huolehtia. Ja tästä syntyisi ajatus tietenkin myöskin siitä, minkä tasoisia varastoja meillä pitäisi olla talven, keskitalvella tammikuussa tietenkin pitää pohtia sitä, miten paljon vapautetaan kaasua miten paljon varastoon jätetään, jotta ollaan varustauduttu myös helmimaaliskuuta varten. Selkeät harmonisoidut kriteerit tässä olisivat eduksi ajatellen myöskin EUn sisäisiä markkinoita. Tämä tarkoittaa sitä, että kriteerit pitää olla Euroopan tasolla – jos ajatellaan kasvusiirtoja sisämarkkinoilla. Toinen minulle suoraan osoitettu kysymys liittyi tehokkuuteen ja kasvun kysyntään. Arvostan tuota kysymystä kovasti. Tämä on tärkeä kysymys minun esittämäni analyysiä, kriteerit, joita komissio esittää, liittyvät nykypäivän kysyntään, jotta voidaan arvioida tätä N-1-järjestelmää tai mahdollisia vaihtoehtoisia skenaarioita tammikuisen kriisin. Infrastruktuuri sijoitukset vievät aikaa ja koko tuo aika, investointiaika, on sellaista, jolloin kysyntä voi muuttua. Se voi kasvaa esimerkiksi, mutta – kysyntä voi myös kutistua, jos ajatellaan erityisesti kotitalouksien lisääntyvää tehokkuutta. Joten varmasti kannattaisi katsoa ajassa kymmenen vuotta eteenpäin ja huolehtia siitä, että on oikeat skenaariot kysyntäpuolelle ottaen huomioon kaikki nämä tekijät, jotta tiedetään – että pärjätään hyvin tuon kymmenen vuoden ajan ja sen pohjalta voidaan tehdä investointipäätökset tai päättää siitä, mitkä ovat priorisoidut investoinnit. Tätä työtä Erkek tekee tällä hetkellä juuri, kuten Esmeltzer sanoi. Sitten yleisempiä kommentteja. Ensinnäkin N-1 kriteeri. En nyt haluaisi, että sanotaan, että minä sanoin, että siitä ei ole hyötyä. Kyllä se ihan hyvä kriteeri on, mutta se ei ole riittävä. Eikä siihen sisällytetä riittävästi eurooppalaista kantaa, eikä nähdä selkeästi, miten eri jäsenvaltioiden yhteistyö otetaan huomioon tässä. Eli tähän pitää ottaa vielä systeemipohjainen eurooppalainen katsantokanta. Toiseksi siitä jätetään tuo volyymikysymys pois. Se on erityisen tärkeä, kun ajatellaan varastointia. Ja kolmanneksi, kuten ehdotettiin, täällä esitettiin, siinä jää vähän tulkinnan varaa, eikä se ole oikeastaan kovin hyvä. Nesteetetystä maakaasusta yksi kommentti vielä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että lisää nesteetetty maakaasu lisää toimitusvarmuutta – jos ylimääräistä kapasiteettia on, niin hyvä niin, mutta kuka investoisi tällaisiin nesteytetyn maakaasun terminaaleihin, joita ei tarvita normaalioloissa, mutta joita voidaan käyttää kriisin aikana. Eli kuka maksaisi? Mistä löytyisi rahoitus? Haluaisin vielä sanoa, että nesteytetty maakaasu ei ole ainoa tuontiinfrastruktuuri, joka parantaa toimitusvarmuutta tässä yhteydessä – Nord Stream ja pohjois-etelä-akseli voisi lisätä niitä volyymeja, joita voidaan kuljettaa eri reittejä pitkin itäiseen Eurooppaan, jos Ukna, Ukrainan reitissä on ongelmia. Eli tällaiset putkistot voivat olla yhtä suureksi eduksi kuin nesteytetty maakaasu. Sama koskee Nabukkoa ja muita tällaisia suuria putkistohankkeita Välimeren alueella ja muualla. Sitten varastoinnin taso ja se, pitäisikö tähän tekstiin jo esittää tietyt tasot. Henkilökohtainen kantani olisi kai, että ehdottaisin, että selkeästi tämän tulisi olla ehdotuksen osa, että määriteltäisiin sopivan varastoinnin taso ja huolehtia siitä, että standardeja valvotaan Euroopan tasolla. Lisäksi siinä pitäisi olla määräykset siinä tapauksessa, että Euroopassa tehdään sellainen johtopäätös, että varastot eivät enää vastaa näitä kriteereitä. En usko, että tässä vaiheessa on vielä välttämätöntä katsoa sitä, että suoraan osallistutaan tällaiseen strategiseen varastointiin. Mutta selkeästi pitäisi ymmärtää, mitä tapahtuu, jos Euroopassa ollaan sitä mieltä, että varastoista ja riittävästä huolehdita. Lopuksi toistaisin estämäni kommentin, kun täällä kysyttiin kiistanhalaisesta tiedosta, jota kasvuteollisuuden pitäisi komissiolle antaa kriisin aikana, jotta komissio voisi selkeästi puuttua kaasumarkkinoihin. Minä luen ehdotuksen niin, että tulkitsen, että tällainen määräys on sinne laitettu uskoakseni lähinnä siksi, että ajatellaan, että rajat ylittävä solidaarisuus ehkä olisi puutteellista. Näin saattaisi tietenkin käydä, jos kilpailevat yritykset jäsenvaltioissa altistuvat poliittiselle painostukselle, eivätkä näin reagoi hinta viesteihin riittävästi. Tämä olisi tietenkin huono asia Euroopan kaasualalle, jos näin kävisi. Joten minusta tuntuu, että kyllä tätä ongelmaa ratkomaan tarvitaan määräys. Mutta tuo suora komission välintulo on ehkä liian järeä ase. Katsottaisin, että tapahtumien jälkeen asetettavat sanktiot olisivat parempia – jos ei toimita siis markkinoiden hintasignaalien mukaisesti. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Meillä on nyt kovasti aika paineita. Kollega Harms, ei, kollega Sukalas. Mahdollisimman lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minä haluaisin saada tietoja. Haluaisin tietää, mikä on se prosenttiluku nestetytystä maakausista, jota käytetään. Haluaisin tietää, onko todellakin kyse hyvästä ratkaisusta. Me voisimme auttaa meidän bulgarialaisia ystäviämme. Me pystyimme toimittamaan heille nesteytettyä maakausua. Ymmärrän kyllä hyvin, että maailmanlaajuisessa laivastossa on 300 alusta, lähes 300 alusta, mutta voitaisinko mahdollisesti subventoida uusien kaasunkuljetusalustusten rakentamista, jolle voitaisiin kuljettaa helpommin ja turvallisemmin nesteytettyä maakaasua. Onko tämä teillä mielestänne ratkaisu? Εκείνο που κάνουμε είναι να Kiitos paljon. On paljon puhuttu siitä, että riippuvuus Venäjästä vaihdettaisiin Ukrainaan. Mutta silloinhan tämä riippuvuus vaihdetaan vain toiseen riippuvuuteen, eli tulee Azerbaidsanista kaasua Turkin kautta. Eli ei tässä tilanne muutu mihinkään, riippuvuus yhdestä maasta toiseen ja EU tulee jatkossakin olemaan riippuvainen siitä, miten kaasua voitaisiin toimittaa esimerkiksi Libyasta Egyptin kautta vuonna 2030. Haluaisin tietää, mikä on tähän vastaus tai tilannearvio. Brezina. Děkuji, pane předsedo. Mám-li být stručný, eh, vyjádřím pouze eh, své mínění, že z těch... Kiitos. Haluaisin kertoa oman käsitykseni, joka on seuraavanlainen. Se, mitä asiantuntijat sanoivat, että me olimme edellisen kaasukriisin aikana oikeastaan äh, onnekkaita sen vuoksi, että oli tiettyjä onnekkaita äh, sattumia, jotka eivät välttämättä nyt sitten tänä talvena enää toteudu. Kaksi kysymystä tästä N-1 sääntöä. Haluaisin kysyä professorilta näiden stressitestien yksityiskohdista voisivatko ne olla lisä tai korvaava tälle N-1. Ja kaikilta asiantuntijoilta haluaisin kysyä näiden toimenpiteiden rahoituksesta. Uskotteko te, että on oikein, että yritykset, kun on kysymys business as usual, tekevät voittoa ja vaurastuvat? Ja mitä tulee kapasiteetin rakentamiseen ja verkottumiseen, lähteä rakentamaan häiriötä markkinoille. Syy, miksi otan tämän esiin, kun toimii strategisten kysymysten parissa. Kuten esimerkiksi se, että kaasu saisi suuremman aseman koko tässä energimiksissä. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ensimmäistä kalvoista tässä puhutaan siitä, että toimivat sisäiset kaasumarkkinat – huolehtivat parhaiten saannin varmuudesta. Petsygen puheenvuorosta luotetaan markkinamekanismeihin kriisinkin aikana. Loistavaa ihan musiikkia minun korvilleni. Ongelmana tässä on vain se, että olisi markkinamekanismit, niin silloin tarvitaan toimivat markkinat ja toimia, toimivia markkinoita varten on oltava mahdollisuus kaasun päästä yhdestä osasta Eurooppaa toiseen. Ensimmäisessä esityksestä saimme 89 miljoonaa euroa hintalappuna, kun ajatellaan investointia 80-90 miljoonaa euroa. Hyvin edullista verrattuna siihen, mitä menetettiin viime talven kriisin aikana. Eli jos nyt tätä ajatusketjua noudatetaan, ja puhuttiin hintalapusta, joka syntyisi siitä, että todella yhdistettäisiin Euroopan eri osat, jotta meillä voisi olla Euroopassa. Kyllä tällainen käänteinen virtaus toimii nyt Euroopassa, mutta jos ei ole olla ollenkaan yhteydessä muun osaan Eurooppaa, niin mitä tämä maksaisi? Toimivat, Eurooppa, <laughs> toimivat markkinat, hyvä niin, mutta millä saadaan toimiva instra, infrastruktuuri? Kiitos. Chichester. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kollegani täällä jo otti esiin yhden niin kun hän kysyi professori Betsyykeltä, voisiko tämä hieman eh, esitellä tarkemmin tätä stressitestausta. Kysymys eh, sitten eh, herra Van Boemille. Ymmärsin, että hän ei kannata tätä 60 päivän rajausta. Miksi ei? Me puhumme täällä hätätilanteesta, ei mistään rakenteellisesta ää, äh, puutteesta. Ja 60 päivää on äh, minusta tarpeeksi pitkä aika. Jos ratkaisua ei löydy 60 päivässä, niin miksi ylipäätään sitä lähteä yrittämään? Koska silloinhan se muuttuu jo rakenteelliseksi ongelmaksi. Ja tähän liittyen minulle on ehdotettu, että 10 pro, 10 prosentin kaasuvarantojen poisto on ehkäpä liian matala näihin hätätapauksiin. Mikä on teidän näkemyksenne? Ja vielä lopuksi puheenjohtaja herra Kramerille. Mitä mieltä te olette näistä viimeisimmistä lehdistökommenteista, joiden mukaan väitetään, että kaasua olisi käytettävissä paljon enemmän näitä varantoja kuin mitä me olemme olettaneet, kun markkinoille on tapahtunut muutoksia. Ja esimerkiksi teho, käyttötehokkuus ja muu ja lng käyttö. Joten äh, silloin me olisimme vähemmän riippuvaisia tuonnista idästä kuin mitä me olemme tällä hetkellä. Onko tämä nyt jokin tällainen äh, äh, lyhyen aikavälin optimismi johtuen taantumasta? Tällainen äh, taantuman hyvä puoli vai onko tässä nyt jonkinnäköisiä vihjeitä siitä, että markkinoilla on tapahtumassa pitkän aikavälin muutoksia? Kiitos. Miss Ford. Kiitos, edustaja Roa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minä kysyisin kaasun varastointi laitosten turvallisuudesta. Tämä voi olla hyvin paikallinen kysymys. Minun miele minulle tärkeä kysymys, mutta haluaisin, että se olisi tärkeä myös muille. Minun vaalipiirissäni vuonna 2005 uuri räjähdys, suurin palo, joka, tuli palo, joka on nähty toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Jos tämä olisi tapahtunut toisen päivän aikaan, kun tämä tapahtui nyt sunnuntai kello neljältä, mutta jos tämä olisi tapahtunut johonkin toiseen ajankohtaan, niin olisi menetetty varmasti monia ihmishenkiä. Ymmärrätte varmasti, miksi niin ihmiset ovat hyvin huolissaan tällaisten varastointilaitosten turvallisuudesta. Muualla vaalipiirissä on nyt hyvin vanha 60-luvulla saarelle rakennettu varastointilaitos, 45 000 asukasta tuolla saarella ja sieltä pääsee vain yhtä tietä pitkin pois. Joten olin niin iloinen siitä, että puhuitte tällaisista huoltostandardeista ja siitä, että huolehditaan siitä, että varastoinnissa huolehditaan – ja sen turvallisuudesta. Haluaisin kuulla asiantuntijoiden kantoja kuitenkin siitä, ilman että aina esitetään, että ei ainakaan minun takapihalleni, niin, niin miten kuitenkin voidaan ottaa huomioon nämä huolenaiheet, jotka liittyvät kansalaistemme turvallisuuteen, siis suunnitteluvaiheessa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Mökis. Uh, thank you. Uh, actually my... Kiitos. Minun kysymykseni on jo esitetty tuen herra Chichesteria ja hänen kysymystään, koska halusin kysyä suurin piirtein saman asian. Alankomaissa meistä tuntuu, että tai siis tässä on kysymys nyt tästä äh, hätäavusta. Mikä on kriisin määritelmä, koska meillä on kriisi? Ja haluaisin myös kuottaa kaikkien mielipiteiden tästä, koska minä olen nyt käsittääkseni, komissio tukee tätä 10 prosentin kokonaisenergiamäärä varantoa. Alankomaissa meillä on 20 prosentin minimi. Mikä teidän kantanne tähän on? Kiitos paljon. Nyt asiantuntijalta pyytäisin lyhyttä vastausta. Ihan minuutti pari. Ehkä voitte keskittyä niihin kysymyksiin, tai niin, ettei nyt vastata jokaisen kysymykseen monta kertaa. Edes Möltser ensin, olkaa hyvä. Minä haluaisin aloittaa tuosta rahoituksesta, infrastruktuurirahoituksesta, jotta voidaan huolehtia toimitusvarmuudesta. Meidän kannaltamme tässä on kaksi mahdollisuutta. Joko investointi, joka voidaan tuoda markkinoille, siis kuljetuskapasiteetti, jolle on kysyntää, Tämä on siis tämä normaali tapa, jolloin kaasuinfrastruktuuri, investointeja markkinoidaan. Osa käänteisen toimituksen osalta saataisiin näin lisärahoituksen osalta. Ehkä voidaan löytää myöskin kuljetusasiakkaita, jotka tukisivat tätä. Lisäksi on tällaisia laajennusinvestointeja, joita on suunniteltu lähinnä kriisitilanteita varten. Me lähdemme siitä, että nämä kustannukset on otettava huomioon tietenkin niin, että ne tunnustetaan säätelijöiden puolelta, mutta tärkeää on se, että jos investointi hyödyttää myös muita maita, niin olisi tärkeää, että jaetaan – kustannukset sopivalla tapaa. Ehkä tässä yhteydessä olisi hyvä muistaa siirtoverkon kustannukset 5-7 prosenttia kokonaiskustannuksia. Eli tässä vaikka tämä hinta kaksinkertaistuisi, niin tämä ei johtaisi sellaisiin hinnankorotuksiin, joita asiakkaiden osalta, loppuasiakkaiden osalta on viime aikoina nähnyt. Ajattelen niitä kokemuksia, joita me olemme keränneet. Me lähtisimme kriisin määritelmän osalta, että kriisistä ei voida puhua silloin, jos markkinoiden normaalin toiminnan kautta voidaan vastata niihin Kyse on siis siitä, että valvotaan, miten suurista ongelmista eroista on kyse. Tämän lähestymistavan kautta pyritään siihen, että markkinat voivat toimia niin kauan kuin se suinkin on mahdollista. Eli tässä mielessä kriisitilanne on käsillä vasta silloin, kun markkinoiden kautta ei voida reagoida tähän tilanteeseen. Sitten siirtyminen muihin kaasulähteisiin, Nabukko putkistosta puhuttiin. Me näemme kyllä etuja siinä, että on vaihtoehtoisia kuljetusreittejä. Tässä siis on kyse monenlaisista putkihankkeista itäisessä Euroopassa. Tässä nähdään, että on lisäkysyntää Kaikilla hankkeilla varmasti on oma oikeutuksensa, joten eri kuljetusmahdollisuudet varmasti luovat Euroopalle etuja. Kiitos, herra Kramer. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Ensin jälleen kerran nesteytetty maakausu, LNG, tämä kysymys tuli esiin. Ikävä kyllä en voi antaa mitään hyvin eritettyä vastauksia ilman suurempia tutkimuksia, mutta voin antaa tällaisia yleisvastauksia liittyen lng tällaisena pohjana, joka auttaa näihin äh, katkoksiin. Ensimmäinen vastaus, kyllä on hyvä, että on LNG-terminaali tällaiseen äh, katkaisutilanteeseen, mutta kuka tätä terminaalia hoitaa ja kuka sinne syöttää kaasun sitä pitäisi miettiä myös. Toinen on, voidaanko sitten päästä hinnoittelujärjestelyihin, jolloin tämä LNG-terminaali olisi myös kilpailukykyinen niin, että tämä toimittaja toimittaisi, jakelisi sinne kaasua. Koska kun markkinat kasvavat, on sellaisia tilanteita, jossa rahti viedään markkinoille, jossa ne saavat korkeimman hinnan. LNG-tuottajat toki haluavat myös niille markkinoille. Ja voidaanko sitten tehdä jotain järjestelmiä, että olisi tällainen LNG-toimitusvarmuus tai tällaisen varmuusvarasto, vaikkakaan et pystyisi maksamaan korkeinta hintaa siitä. Joten millä tavalla tämä tehdään, se on tärkeä kysymys. Sitten LNGn pullonkaula ei ole sen kuljetus, tällä hetkellä. Meillä on LNG-kuljetukseen tarkoitettua rahtialuksia tarpeeksi. En usko, että se on se ongelma. Kysymys on enemmänkin siitä, saadaanko rakennettua tällainen varastoterminaali, pystytäänkö hoitamaan tämä varastointi hyväksyttävällä hinnalla tälle tuottajalle – ja sen lisäksi LNG-terminaali vaatii maan sisäisiä yhteyksiä. Onko olemassa järjestelmiä, systeemeitä ja säädöksiä, jotka antaisivat mahdollisuuden investoida näihin kotimaan liittymiin? Sitten kysymys rahoituksesta, miten teollisuus maksaa, kuka maksaa, miten tämä hoidetaan. No, voin käyttää vain niitä esimerkkejä, joita olen tähän mennessä nähnyt tämän kaltaisissa kriisitoimissa, jossa useissa maissa. Yksi esimerkki ovat öljyvarannot, mutta en nyt halua vetää suoraa yhteyttä kaasun ja, ja, ja öljyn välille. Mutta tuntuu olevan nyt sellaista ilmassa, että hallitus päättää sen minimitason, mikä vaaditaan, ja sitten äh, jos teollisuus normaali ehdoin ei tähän suostu, silloin tarvitaan lisäponnisteluita ja järjestelyitä, joilla varmistetaan, että tämä lisä toimenpiteen lisäkustannus jaetaan koko markkinoiden kannettavaksi. Silloin se ei vaikuta yksityisten ihmisten tai yritysten taakkaan. Sitten oli kysymys hiljattaisista kommenteista siitä, että kaasua olisi enemmän käytössä. Näitä nyt näkee silloin tällöin. Kyllä uusia mielenkiintoisia kehityskulkuja on tapahtunut. Teollisuus työskentelee kovasti löytääkseen mahdollisuuden lisätä öljy- ja kaasuvarantoja. Viittasin jo näihin epätavanomaisiin kaasujärjestelyihin USA, joka auttaa siellä heidän omaa jakeluaan ja LNG saattaa olla ihan sama juttu siinä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla tällaiset järjestelyt auttavat myös muita. Mutta luonnollisesti nähtäväksi jää, mitä nämä mahdollisuudet tulevat olemaan Euroopan markkinoilla. Ja lopullinen kysymys siitä, onko Eurooppa äh, globaalilla tasolla äh, kilpailukykyinen. Kilpailukykyinen ei ainoastaan rahoituksellisesti, taloudellisesti, vaan sillä tavalla, että Eurooppa kykenee rakentamaan ajoissa sen infrastruktuurin, jota se tarvitsee, jotta se saisi kaasun niille markkinoille, joissa sitä tarvitaan. Eli tässä se koko kolmas paketti ja sen hyvä toimeenpano tulee hyvin selkeästi kuvan mukaan. Onko meillä sellaiset puitteet kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa, että voimme rakentaa tarvitsemamme infrastruktuurin? Teollisuus luonnollisestikin on enemmän kuin halukas äh, kantamaan nämä investoinnit tavallisin taloudellisin ehdoin. On sitten myös rahoitusyhteisö, joka ehkäpä olisi valmiimpi nyt investoimaan näihin infrastruktuureihin, mikäli he sitten saavat äh, siitä äh, voittonsa takaisin. Ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä tästä varoituksesta liittyen lamaan, että nyt äh, kaasua käytetään vähemmän, joten ongelma on kadonnut. Mutta myös tällaiset äh, konservatiivisetkin arviot äh, osoittavat, että maakaasua tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa huomattavasti enemmän Euroopan unioniin viennin kautta. Jos vain luonto tai luonto tekee omaa työtään ja kaasuvarannot ja muut vähenevät. Sen vuoksi pitäisi pyrkiä käyttämään myös voimavaroja ulkopuolelta. Sitten kaasun varau, varau, varastoista. Tämä on tärkeä kysymys. Kaasuteollisuuden ää, tilastot tästä ovat hy- erinomaiset. Mutta meidän täytyy olla tarkkoja, meidän täytyy varmistaa, että me investoimme myös äh, huoltoon ja näiden varastojen ylläpitoon. Ja meidän täytyy myös olla tietoisia siitä, että uutta osaamista tulee koko ajan liittyen esimerkiksi näihin uusiin nesteytetyn maakaasun terminaaleihin, että äh, niissä todellakin käytetään uusinta osaamista jotta näiden varastojen turvallisuus olisi mahdollisimman hyvä. On tärkeää, että kansalliset viranomaiset vaihtavat tästä osaamistaan ja mitä tahansa tämän rohkaisemiseksi on hyvä. Ja sitten vielä lopuksi liittyen kriisin määritelmään olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Avain on jatkossakin se, kun me ajattelemme kriisinhallintatoimia, meidän täytyy ennen kaikkea varmistaa, että nykyiset projektit putkistoihin, infrastruktuureihin, LNG hoidetaan hyvällä tavalla ja huolehditaan sitä, että ne toimivat niin, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten hyvin selektiivisesti täytyisi lähteä etsimään näitä pullonkauloja ja löytää sitten tehokkaimmat tavat äh, hoitaa asia yhteistyössä teollisuuden ja viranomaisten kanssa myös kiitokset. Pyytäisin vielä kerran, että esitetty vastaukset mahdollisimman lyhyesti. Meillä on kovasti aikapainetta. Van Vaimen. Ihan lyhyesti puheenjohtaja Bulgarian estetetty maakaasu. Eikö siinä niin käynyt, että Kreikasta tuotu nestetetty naakaasu siellä auttoi? Kuitenkaan ei ollut sopimuksia tämän siirron toteuttamiseksi Bulgariaan. Tämä vei muutaman viikon aikaa. 60 päivän aikaraja. Puolanko vai enkö? Kun puhutaan infrastruktuuristandardeista ja toimitustandardeista, niin infrastruktuuri liittyy siihen, toimiko infrastruktuuri, vaikka olisi suuria ongelmia toimittavan kaasun. Kyse ei ole siitä, onko siellä kaasua toimitettavana. Tämä on toimitusstandardi. Infrastruktuuristandardin osalta sanoin, miksi 60 päivää, eikö tämän pitäisi aina voida toimittaa kriisiä, vaikka suuremman infrastruktuurin osalta on ongelmia. Toimitusstandardin osalta ymmärrän, että halutaan kattaa tietty määrä päiviä muista lähteistä, jos yksin lähde kohtaa ongelmia. Hätäjärjestelmän määritelmä, minä en olisi puolta näistä jotakin. Minä sanoisin, että hallitusten ja komission pitää valvoa markkinoita hyvin läheisesti. Suurimman osan aikaa markkinoilla reagoidaan oikein häiriöihin. Siellä on totuttu niihin. Vasta sitten, jos on selkeä osoitus siitä, että markkinat tietyissä tapauksissa eivät pysty hoitamaan näitä asioita itse, niin silloin tarvitaan valtioiden tai komission väliin tuloa. Se, että päätetään etukäteen siitä, koska tähän ryhdytään, saattaa johtaa spekulointiin markkinoiden toimijoiden välillä, että lähteekö nyt, onko nyt päässyt tuohon pisteeseen, puuttuvatko valtiot tähän toimintaan sen sijaan, että jätettäisiin tämä markkinoiden varaan. Turvallisuudesta. Herra Kramer jo sanoi paljon siitä, miten teollisuuden ala puuttuu tähän kysymykseen, vaan siis vastata ihan lyhyesti. Meidän pitäisi ymmärtää, että nesteytetyn maakaasun lisäksi suunnin osa varannoista siis tuodaan kaasukentille samaan paikkaan, mistä kaasua on alun perin löydetty. Onko kaasua riittävästi tulevaisuudessa? No viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana on joka vuosi löydetty enemmän kaasua kuin mitä on käytetty, joten globaalisti kaasua on löytynyt lisää, mutta Euroopassa valitettavasti näin ei ole, vaan Euroopassa nämä käyvät loppuun. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Sori Smeltzer. Ihana päästi ehdottaisin tällaista stressilähestymistapaa kahteen elementtiin. Ensimmäinen elementti olisi tällainen äm, yksityiskohtainen eurooppalainen kaasun äh, virtausmalli. Ja toinen olisi tällaiset minimitoimitusstandardit äh, asiakkaille äh, e- tällaisissa äh, ekstreemi lämpötiloissa. Joten jos otetaan tällainen stressi ja sitten tehdään N-1 analyysi 27 jäsenvaltion rajoilla, niin silloin voidaan tavallaan arvioida nämä päät ennen kuin katkos tulee. N-1, sen ei pitäisi, sitä ei pitäisi tarkastella ainoastaan yksityisen kapasiteetin tai kuljetusreitin kohdalla, vaan myös yksittäisten valtioiden kohdalla. Joten yksittäiset valtiot, joista me tuomme kaasua, jos se siellä katkeaa, oli syy mikä tahansa. Jos me käyttäisimme e, erilaisia reittejä, joka tavallaan olisi suurempi e, uhka kuin vain yksi e, toimitusputki. Jos sitten käytetään tällaista N-1 kriisiskenaarioita, niin silloin voidaan käyttää tätä mallia siihen, että voidaan laskea minä päivänä ensimmäinen katko tulee ja mikä maa on ensimmäinen maa, joka kärsii tästä katkoksesta. Jos tähän otetaan sitten minimistandardit ja kuinka monta päivää tällaisissa olosuhteissa selviää, niin silloin ollaan päästy siihen suurin piirtein, mihinkä halutaan eh, liittyen eh, tähän eh, toimitusvarmuuteen. Toinen kommentti rahoitukseen. Minun henkilökohtainen näkemykseni on, että loppumetreillä asiakkaat maksavat. Ja jos haluaa, että asiakkaat maksavat, niin silloin täytyy luonnollisesti myös äh, tuoda esiin se, millä tavalla äh, säätelevien viranomaisten tulisi äh, toimia esimerkiksi investointien ja ylimääräisen kapasiteetin suhteen. Ja tässä tarvitaan kapasite- koordinointia, jotta voidaan hoitaa nämä kapasiteettiasiat kansallisella tasolla. Sitten vielä siihen, mitä herra Kramer sanoi pitkän aikavälin kehityskuluista – globaaleilla kaasumarkkinoilla. Lyhyellä aikavälillä me näemme Pohjois-Atlantilla nesteetetyn maakaasun lisääntymisen, mutta pitkällä aikavälillä meidän mallimme osoittavat, että kyllä lng osuus tulee kasvamaan dramaattisesti hyödykkeenä, mutta Euroopalla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kaasuputki, kaasu tulee olemaan erittäin tärkeää Euroopalle, jotta me voimme kilpailukykyisesti ylläpitää toimitusta, toimitusvarmuutta meidän mantereillamme. Sitten vielä lopuksi yksi huomio varastoinnin turvallisuudesta on suuria eroja Euroopassa maakohtaisesti liittyen varastointien turvallisuuteen. Ja tämä johtuu myös äh, maantieteestä ja geologiasta, joten siihen ei voida vaikuttaa. Tämä on hyvin selkeä äh, osoittaa Euroopan sisämarkkinoiden tilanteen ja sen potentiaalisen synergiamahdollisuuden, äh, mahdollisuuden, mikä mailla on halvemmalla saada EUn sisäiset äh, kaasuvirtaukset ja huolehtia varauksesta niissä, varastoinnista niissä maissa, joissa siihen on parhaat geologiset edellytykset. Ja sitten se, että Nabucco lisäisi äh, transitmaiden toimitusvarmuutta, kuten Turkin. No, Turkki, kuten analyysissäni osoitin, niin äh, Turkin ja Bulgarian käänteinen virtaus olisi auttanut paljon Bulgariaa ja Romaniaa tämän kriisin aikana mutta analyysi osoittaa myös, että näitte sen diakuvassa, jonka näytin, että tämä käänteinen virtaus Turkista Bulgarian kriisin aikana oikeastaan nostaa kustannuksia Turkissa. Joten se, että Turkin solidarisuus maksaisi Turkille rahaa, niin EU pitäisi miettiä sitten, että millä tavalla EU voi varmistaa, että Turkki olisi halukas osoittamaan tällaista solidaarisuutta kriisin sattuessa ja rahoittaa vaadittavia summia. Sydämelliset kiitokset. Haluaisin oikein sydämellisesti kiittää asiantuntijoita ja pyytäisin anteeksi sitä, että lopuksi jouduttiin kiirehtimään. Kolme asiaa pitäisi selvittää. Ensinnäkin kysymys komissiolle. Onko teidän tänään vielä sanottava jotain vai voitteko käyttää puheenvuoronne myöhemmässä keskustelussa? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Selvä, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tiedän, että teillä on aikapaineita. Ensinnäkin onnittelut valiokunnalle tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Tämä oli todella mielenkiintoinen tilaisuus, koska kaikki kuulemamme kulkee samaan suuntaan kuin työneuvostossa ja parlamentissa. Ja tämä osoittaa sitä, että on tietynlainen konsensus siitä, että tämän asetusluonnoksen pohjalta on edettävä, koska en ole kuullut kenenkään hyökkäävän tekstin perusperiaatteita vastaan, vaan on sanottu, että hienosäätö on tarpeen. Totta kai tähän liittyy monia kysymyksiä, jotka eivät ole mitenkään yksinkertaisia, mutta selvää on se, että pyrimme parannuksiin ja monia ajatuksia, hyviä ajatuksia on nyt jo pöydällä. Selkeästi näemme sen, että – Infrastruktuuri ja toimitusstandardit ovat keskeisiä seikkoja, jotka on ymmärrettävä paremmin, siis mitä asetuksissa on ehdotettu nyt. Ja kaiken kaikkiaan ehkä tarvitaan vähän lisää selvitystä esimerkiksi N-1 malliin. Sitä ei ehkä ymmärrä heti ensi lukemalta, joten siihen tarvitaan lisäselvyyttä. Tällaista infrastruktuuristandardia tarvitaan, koska me olemme nähneet selkeästi sen, että meillä on puutteellista infrastruktuuria. Sisämarkkinat eivät toimineet tammikuussa riittävän hyvin kustannusten osalta. Meillä on 1,4 miljardia euroa elvytyspaketissa infrastruktuurin rakentamisen rahoittamiseen, myös käänteisen virtauksen tukemiseen. Se pitäisi ottaa huomioon tässä keskustelussa. Ja sitten meidän täytyy varmasti myös suojella asiakkaita ja parlamentissa tärkeä kysymys on se, miten pitkälle me valmiita menemään, jotta voimme tällaisten toimituskatkosten aikana suojella asiakkaita. Mahdollisimman suuri harmonisointi on varmasti paikallaan. Lisäksi on rajoitettu kattava suojattujen asiakkaiden määrä, muuten syntyy valtavia kustannuksia siihen, että laajennetaan suojattujen asiakkaiden määrää. Sähköala, siitä voi tulla, kaasualan ongelmasta voi tulla usein nopeasti ongelma myös sähkön alalla. Meidän pitää nähdä linkki näiden kahden alan välillä. Alueellinen ulottuvuus on myöskin pitkälti läsnä tässä asetuksessa. Solidaarisuus pitää esittää konkreettisesti. Kriisin aikana ei voida huolehtia solidaarisuudesta. Solidaarisuuden pitää olla sisäänrakennettu etukäteen siihen, miten jäsenvaltiot pyrkivät toimimaan hätätilanteissa. Tämä tarkoittaa solidaarisuutta kaikkien maakasuyritysten, jäsenvaltioiden, EUn tason sääntelijöiden ja siirtoverkon haltijoiden välillä – Lisäksi tarvitaan alueesta ulottuvuutta, joka on rakennettu sinne sisään. N-1 voisi varmasti toimia myöskin alueellisella tasolla, samoin kuin hätäsuunnitelma, kun se on järkevää alueellisella tasolla. Tässä komission välintulo, jota on kritisoitu tämän iltapäivän aikana, on suurimmaksi hyödyksi. Siis onko kyse siitä, koska alueellinen ulottuvuus olisi paras ja silloin miten voidaan ottaa esimerkiksi komission toimesta kaikki neuvottelijat saman pöydän ääreen. Tässä kaikki mitä halusin sanoa nyt, mutta hyvä uutinen on se, kuten professori Betsyken sanoi, meidän pitää luoda tällaisia malleja, katsoa skenaarioita näiden mallien pohjalta, jotta voidaan nähdä, miten katkokset vaikuttavat koko EU-hun ja miten voidaan huolehtia parhaista mahdollisista vastauksista. Sydämiset kiitokset. Nyt imco valiokunnan lausunnon valmistelija edustaja Kalniete ja sitten meidän esittelijämme. Edustaja Kalniete, kiitos teokset odottaa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you, Mr. President. I will speak. Kiitos puheenjohtaja, puhun äidinkielelläni. Patek, Es gribētu pateikties ekspertiem par ļoti bagāto diskusiju. Kiitos tästä hyvin monipuolisesta keskustelusta. Paljon siitä, miten me olemme käsitelleet IMKO-valiokunnassa, on nyt tullut täällä esiin. Me haluamme selkeän määritelmän suojeluista asiakkaista. Sen täytyy olla realistinen, sen täytyy olla sama kaikille jäsenvaltioille. Toisekseen. Haluaisimme selkeän määritelmän suojeluille asiakkaille liittyen myös kotitalouksiin ja sairaaloihin. Mikäli kaikkia suojellaan, niin sitten ei oikeastaan ketään suojella. Ja me haluamme tässä nyt ottaa huomioon kaasuyritykset, yhteisön ja jäsenvaltiot. Sen vuoksi meidän täytyy määritellä kaasuyritysten rooli ja mikä on kriisi. Haluaisimme ensin määritellä markkinamekanismin roolin. Meidän täytyy varmistaa, että nämä yritykset toimivat. Me tuemme komissiota siinä, että komission pitäisi saada komissiota pitäisi kuulla ennen kuin avataan yhteydet kolmansiin maihin. IMKON jäsenten mielestä tämä pitäisi ottaa mukaan. Tämä liittyy rajat ylittävään solidaarisuus sekä solidaarisuus kaikkein heikoimmassa osevien asiakkaiden kanssa. Kaasun toimitusvarmuus ei ole ainoastaan osa energiaa. Meidän täytyy myös saada tekstiin mukaan uudistuvat energiat, Berliinin muurin 20-vuotis äh, muistojuhlan kunniaksi ja samoin kuin se, että pidämme, toivotamme tervetulleeksi Lissabonin sopimuksen ratifioinnin. Kaikesta tästä huolimatta meillä on äh, uhkana äh, kaasun toimituksen katkokset idästä ja meidän täytyy voida turvata asiakkaillemme vakaa kaasu jakelu. Ja meidän täytyy olettaa, että hyvin lähitulevaisuudessakin meillä voi olla ongelmia. Sen vuoksi Euroopan parlamentin täytyy reagoida nopeasti. Ja me haluamme, että tämä asetus saataisiin toimeenpantua mahdollisimman nopeasti. Ja olemme iloisia tästä yhteistyöstä tämän asetuksen työstämisessä. Ja kiitokset tästä keskustelusta. Oikein sydämiset kiitokset teille. Ja nyt vielä meidän esittelijämme loppupuheenvuoro. Herra Vidal Kallas. Kiitos puheenjohtaja. omaisesti haluaisin kiittää ensinnäkin kaikkia asiantuntijoita, jotka ystävällisesti vastasivat kutsuun tulla puhumaan tänne meidän valiokuntaamme minua rauhoittelee se, että olen samaa mieltä useampien ehdotusten kanssa ja tämä varmasti nähdään minun mietintön luonnoksestani. Erityisesti olen sitä mieltä, että kriisin aikana tärkeää on se, että meillä on täysin integroidut toimivat energian sisämarkkinat. Kaikki työryhmät olivat samaa mieltä siitä, että viime kriisin aikana selvittiin melko hyvin, vaikka joskus oli hallinnollisille ongelmia rajat ylittävässä yhteistyössä. Jos oikein ymmärsin kaiken tänään sanotun ja varhaisemmassa kokouksissa sanotun, niin viime talven kriisin aikana ei ollut kyse siitä, että kaasua ei ollut tarpeeksi, vaan yhteen toimivuudessa oli ongelmia – Samoin kun ei saatu riittävän nopeasti poliittisia päätöksiä, tämä johti siihen, että ei saatu vapaasti kasvaa kaikille siellä, missä sitä tarvittiin. Siksi minä tulkitsen asetusehdotuksen niin, että komissio on nyt valinnut tavan, jolla voidaan reagoida kriisin syihin, mutta meidän parlamentissa pitää muistaa ne, jotka eivät aiheuttaneet ongelmia, vaan olivat mukana vaikuttamassa ratkaisun löytymiseen. Suojatut asiakkaat, meidän vieraamme ovat sanoneet meille, että poliitikkojen tehtävä on määritellä suojatut asiakkaat. Ainoa niin tässä on. Kiitos oikein paljon. Olen täysin samaa mieltä tuosta käänteisen virtauksen merkityksestä. Hätäsuunnitelmiin tarvitaan joustoa, koska kriisi voi vaihdella. Se voi olla hyvin erilainen eri aikoina. Varastointikysymyksestä uskon, että tämä varastointiseikka ansaitsee riittävän huomion. Ehkä sitä voitaisiin käsitellä toisessa ehdotuksessa, koska tämä on niin monimutkainen kysymys. Ottaen huomioon tietenkin, että on tärkeää kunnioittaa noudattaa avoimuutta, mutta samalla luottamuksellisuutta, kun se on tarpeen. Toisessa, toisella puheen vuorokierroksella suhtauduitte hiukan myönteisemmin N-1 järjestelmään, mutta monet sidosryhmät tuovat esiin tärkeitä kysymyksiä ja varaumia. Tämä on teknisesti monimutkainen kysymys, joten en usko, että käsittelen tätä vielä ensimmäisessä mietintöluonnoksessa, niin toivon, että saamme vähän aikaa lisää yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Ajattelisin, että N-1 pitäisi olla tärkein subsidiariteetin osoitus, koska eroja voi olla paljon siinä, miten kaasumarkkinat toimivat eri maissa. Alueellisia kaasumarkkinoita on myös kunnioitettava kokonaisuutena. Tällä hetkellä teksti n-1 osalta mielestäni tuntuu liian jäykältä ottaakseen huomioon subsidiariteetin. Säätelijät ovat tänään ottaneet esiin tärkeän kustannusten jakamiseen liittyvän kysymyksen. Jäsenvaltiot ja infrastruktuurit, joista on hyötyä yhdelle tai useammalle maalle, tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys – Minusta tuntuu, että sisämarkkinat energian alalla osoittavat mahdollisuuksia jo siihen, miten hyödytään sisämarkkinoiden infrastruktuurista. Meidän pitää olla hyvin yhteydessä nyt siihen, mitä kolmannessa paketissa sanotaan. Minä laitan nyt keskiviikkona mietintöluonnokseni käännettävä.